colleagues, could you take seat, please? Kollega, pyytäisin lehdistöä lopettelemaan, koska meidän täytyy aloittaa. Hyväksytään esityslistaan, onko kommentteja esityslistaan? Voidaankin siirtyä suoraan kohtaan kolme rahapoliittinen vuoropuhelu Mario Dragin kanssa Euroopan keskuspankin johtaja. Meillä on ilo toivottaa herra Draghi tänään iltapäivänä paikalle sekä EKP-virkansa vuoksi että seuraavan kohdan seurauksena, koska hän on Euroopan järjestelmäriskikomitean puheenjohtaja. Muistutan teitä, että pidämme nämä kaksi keskustelua erillään. Eli älkää estäkö kysymyksiä ristiin, pitäydetään esityslistassa. Ensimmäinen kohta siis on rahapoliittinen vuoropuhelu Raakin kanssa. Meillä on ilo, että meillä on pitää käydä tätä keskustelua Raakin kanssa. Tämä on ensimmäinen vuoropuhelu EKPn päätöksen jälkeen. ja laajennettu varojen osto-ohjelman alun jälkeen. Parlamentti ei pitänyt tervetulleena tätä rahapolitiikan uutta haaraa, joka liittyy jo merkittävään rahoitusalueen parantumiseen ja rahapolitiikkaan välitysmekanismin parantumiseen. The uh, at the national level. Meillä on myöskin siitä EU-tasolla investointisuunnitelma pääomamarkkinaunioni vähemmän myötäsyklistä finanssipolitiikkaa ja rakenneuudistusten uudistaminen. Tämä poliisi miksi, jota Draghi on jo hahmotellut kuuluisassa Jackson Hole-puheessaan. Tämä tulee tukemaan talouden elpymistä, työllisyyttä ja vaikuttaa siihen, että inflaatio-odotukset siirtyvät EKPn lähemmäksi EKPn pitkän aikavälin tavoitetta. Tervetuloa olette täällä ja annakin teille välittömästi puheenvuoron. Ja sitten meillä on tämä tavallinen kysymys- ja vastaus-slotti. Kiitoksia puheenjohtaja arvoisat Ekon valikunnan jäsenet, hyvät naiset ja herrat. Olen iloinen, että olen jälleen täällä valiokunnassa ensimmäistä säännöllistä kuulemissani varten täällä Euroopan parlamentissa tänä vuonna 2015. Paljon on tapahtunut sen jälkeen, kun tapasimme viime vuoden marraskuussa, kun Liettua tuli jäseneksi, se sai, yhdek, euro, sai 19 jäsen, jäsenensä. Tammikuun 22. päivä ilmoitimme, että aiomme laajentaa lainausohjelmaamme julkisen sektorin arvopaperien ostamiseen ja ostaminen alkoi 9. päivä maaliskuuta. Mm, olemme muuttaneet myös uuteen rakennukseen, joka virallisesti otettiin käyttöön viime viikolla. Ja olemme myöskin paljastaneet uuden 20 euron setelin ja askeleena jopa vielä suurempaa avoimuutta koskien päätöksentekoprosessiamme 19. helmikuuta me ensimmäistä kertaa julkaisimme EKP-neuvoston rahapoliittisen kokouksen muistion. Tiedän, että tämä on aina ollut sellainen aihe, joka on ollut lähellä tämän valiokunnan sydäntä täällä parlamentissa. Myöhemmässä vaiheessa puhettani selostan joitakin, selostan joitakin merkittäviä aspekteja liittyen tähän laajennettuun lainannusohjelmaan ja sen vaikutuksia. Ja sen jälkeen koordinaattorien pyynnöstä käsittelen hintavakauden ja rahoitusvakauden välisiä yhteyksiä ja sitten puhun myös lyhyesti makrotaloudellisen valvonnan työkaluista, joita EKPllä on nyt käytössään. Viimeaikaisimmat tiedot ja tutkimustiedot osoittavat, että kasvu on nousussa. Perustatalous talouden elpymiselle euroalueella on selvästi vahvistunut ja tämä johtuu erityisesti siitä, että öljyn hinta on laskenut ja ulkoinen kysyntä on vähitellen vakiintunut ja rahoitusolosuhteet äh, ovat helpottuneet yhteisestä rahapolitiikastamme johtuen ja euron äh, arvo on valuuttana laskenut. Nämä positiiviset kehityskulut heijastuvat myös viimeisimmissä EKPn ennusteissa. Verrattuna joulukuun ennusteisiin näkymät vuodelle 2015 ja 2016, niitä on rukattu merkittävästi ylöspäin 0,5 ja 0,4 prosenttiyksiköllä. Odotamme että euroalueen inflaatio pysyy hyvin matalalla taikka jopa negatiivisena tulevina kuukausina, koska viimeaikaiset öljyhinnan laskut vaikuttavat lukuihin myöhemmässäkin vaiheessa vuotta. Kuitenkin inflaatioasteen odotetaan alkavan aloittavan kasvunsa vähitellen vuoden loppua kohti. Ja tätä tukee kokonaiskysyntä ja Euroopa, euron matalampi vaihtokurssi ja myöskin öljyn hintojen nousu tulevina vuosina tästä nykyhetken pohjalukemista. Viimeisimmät EKPn ennusteet arvelevat, että inflaatio olisi keskimäärin nollatasolla 2015 vuonna ja nousisi puolentoista prosenttiin vuonna 2016 ja 1,8 prosenttiin vuonna 2017 täyden elpymisen avaintekijä euroalueen taloudessa ja myöskin sen varmistaminen, että inflaatio ei pysy liian matalalla liian pitkään, pitkään ovat niitä eh, ylimääräisiä kannusteita, jotka EKPn neuvosto päätti ottaa käyttöön tammikuussa, kun se ilmoitti laajennetusta lainanotto-ohjelmasta. Osto-ohjelmasta. Ja tähän, tätä edelsi kaksi huomiota. Ensinnäkin tuki talouden elpymiselle katsottiin liian heikoksi ja haavoittavaiseksi, jotta voitaisiin olla riittävän luottavaisia sen suhteen, että inflaatio palaisi lähelle 2 prosentin tasoa politiikalle merkittävällä keskipitkällä aikavälillä. Toiseksi rahapoliittisten toimenpiteiden laajentumispotentiaali, joista oli siis päätetty kesä-loukokuussa, katsottiin epävarmaksi. Ja tämä johtui siitä, että ne riippuivat pitkälti pankkien omasta päätöksestä ottaa lainaksi varoja eurojärjestelmästä ja lainata niitä edelleen asiakkailleen. Ensimmäisen kolmen kohdennetun pitkäaikaisen uuden, uudelleen rahoitusoperaation kumulatiivinen summa oli noin 310 miljardia euroa. Ja sen takia rahoitusimpulssia piti vahvistaa ja sen, se piti saada kvantitatiivisesti ennakoitavaksi ja valvottaa tai kontrolloitavaksi niin, että hintavakaus saataisiin vahvemmalle perustalle. Maaliskuun 9. päivä aloimme ostaa julkisen sektorin arvopapereita lainaosto-ohjelmamme osana, joka kattoi myös ABS-interventiot ja myöskin velkakirjalaina. velkakirjalainat. Ja kaiken kaikkiaan meidän ostomme olivat 60 miljardia kuussa. Tällä hetkellä kokonaisohjelma on hyvällä linjalla ja maaliskuussa päästään 60 miljardin euroon. Tässä vaiheessa emme näe mitään merkejä siitä, että velkakirjoja ei olisi meille tarpeeksi ostettavaksi. Markkinoiden palaute osoittaa, että tähän mennessä täytäntöönpano on sujunut sujuvasti ja markkinoiden likviditeetti on hyvällä tasolla. Meidän interventiomme omme ovat kiihdyttäneet sitä trendiä, joka on ollut jo nähtävissä jonkin aikaa. Vakaa rahoitusmarkkinoiden uudelleenintegrointi on ollut jo käynnissä kesästä 2012 lähtien. Se, mikä on uutta tänään, tänä päivänä kuitenkin, on se, että matalampi korkotaso pääomamarkkinoilla siirtyy yhä enemmän koko rahoitusvälitysketjun läpi pankkien rahoituskulut ovat matalammalla ja se on alkanut vaikuttamaan, se on alkanut vaikuttaa yritysten ja kotitalouksien laina, lainanottoon. Ja kun pankkien lainananto, korot ovat matalammalla, uudet investointiprojektit, jotka aikaisemmin nähtiin vähemmän kannattavina, ovatkin tulleet nyt houkutteleviksi. Lyhyellä aikavälillä tämä tarko- tarkoittaa lainoituksen ja investointien kysynnän kasvamista. Ja Bank Lending Survey onkin osoittanut, vahvistanut, että lainaehtojen helpottaminen helpottaa myöskin liike-elämän investointihalua. Ja pitkällä aikavälillä tämä tietenkin lisää myös mahdollista panostusta. Aiomme jatkaa meidän ohjelmaamme 2016 syyskuun lopun asti ja joka tapauksessa tulemme tekemään mukautuksia sen mukaisesti, että pyrimme pitämään inflaatioasteen lähellä 2 prosenttia pitkä, keskipitkällä aikavälillä. EKPn neuvosto katselee asioita holistisesti tutkaillessaan inflaation kehitystä. Se arvioi että päästäänkö inflaatiossa lähelle 2 prosenttia. Ja sen lisäksi pyritään vakauttamaan se inflaatio tuolle, tuolle tasolle, joka lisää sitten luottamusta. Ja kun arviointi suoritetaan, niin EKP-neuvosto noudattaa sen rahapoliittista strategiaa ja keskittyy inflaatiotrendeihin tarkastellen kaikkia mahdollisia yllätyksiä inflaatioasteissa suuntaan tai toiseen. Ja jos katsotaan että se on ohimenevää ja sillä ei ole mitään pitkä- tai keskipitkän aikavälin vaikutusta hintavakauteen, niin silloin mihinkään toimenpiteisiin ei ryhdytä. Positiiviset tulokset uudelta ohjelmaltamme pitäisivät olla sellaisia, että niiden ei pitäisi vaikuttaa sidosryhmiemme toimintaan negatiivisella tavalla. Veropolitiikan pitäisi tukea talouskasvua ja taata velkojen kestävä pohja. Kun kasvivakaussopimusta pannaan asianmukaisesti johdonmukaisesti täytäntöön, niin se takaa meidän äh, verotuspuitteistomme toimivuuden. Lisäksi rakenneuudistuksia pitäisi panna täytäntöön päättäväisesti ja nopeasti. Parempien talousrakenteiden ja vakaan valtion äh, verotuspolitiikan yhdistelmä on sellainen seikka, joka tekee rahapolitiikastamme tehokkaampaa, vaikuttavampaa rohkaisemalla taloudellisia toimijoita hyödyntämään parantuneita rahoitusolosuhteita ja lisäämään investointeja. Nyt sitten puhuisin vielä Ekonin koordinaatorien pyynnöstä hintavakauden ja rahoitusvakauden välisistä suhteista. Hintavakaus on, kuten tiedätte, EKPn ja eurojärjestelmän keskeinen tavoite. Ja hintavakauden vakauden saavuttaminen on välttämätön ehto rahoitusvakaudelle. On selvää, että epävakaa inflaatiokehitys voi vääristää monenlaisia makrotaloudellisia ja rahoituksellisia vaihteluita siinä määrin, että nämä vääristymät voivat olla haitaksi koko taloudelle. Esimerkiksi epävakaa inflaation kehitys voi monimutkaistaa lainojen hinnoittelua ja hämmentää hintamukautuksia ja tällä voi taas sitten olla haitallisia vaikutuksia resurssien kohdentamiseen. Kuitenkaan hintavakaus ei ole riittävä ehto, jotta rahoitusvakaus toteutuisi. Viimeisin kriisi osoitti, että rahoitusvakaus voi olla vaarassa silloinkin, kun hintojen vakaus on saavutettu. Ja rahapoliittiset päätökset vaikuttavat odotuksiin koskien monenlaisia lainojen ja omaisuuserin hintoja. Rahapoliittiset toimenpiteet ovat välttämättömiä, jotta saavutettaisiin meidän primääritavoitteemme, eli hintavakaus. Mutta olemme kuitenkin tietoisia siitä, että niillä voi olla ei-toivottuja sivuvaikutuksia koko rahoitusjärjestelmälle. Esimerkiksi omaisuuserien hinnat voivat nousta sellaisille tasoille, joita ei voida perustella silloin, kun matala tuotto ja volatiliteetti voi houkutella liioiteltuun riskinottoon rahoitussijoittajien taholta. Ja tällaiset voivat toimia kaikenlaisen rahoitusepävakauden kerrannaisvaikutusten luojana. Ja samanaikaisesti rahoitusvakaus on ennakkoehto rahapolitiikan tehokkaalle harjoittamiselle, jotta saataisiin hintavakaus tehokkaasti aikaiseksi, rahapolitiikka luottaa rahoitusalan siirtomekanismien toimintaan. Ja tässä kontekstissa vakaa, ei-fragmentoitunut rahoitusjärjestelmä on tärkeä tekijä, jotta rahapolitiikan merkkejä voitaisiin siirtää järjestelmässä tehokkaasti eteenpäin. Me seuraamme läheisesti kaikkia mahdollisia riskejä euroalueen rahoitusvakaudelle, pitäen sisällään myös liiallisen riskinoton. Tällä hetkellä nämä riskit ovat hallinnassa. Ja jos näitä riskejä ilmaantuu, maksatalouden hallintaan liittyvät poliittiset toimet ovat parhaita välineitä niiden suitsimiseksi. Viime aikoina euroalueen kansalliset viranomaiset joissakin maissa ovat päättäneet panna tällaisia toimenpiteitä täytäntöön, ja nämä pyrkivät ehkäisemään kansallisen tason rahoitus epävakauden esiintymistä. Makrotalouden valvonta euroalueen pankeissa on tehtävä, jonka kansalliset viranomaiset ja EKP jakavat keskenään. EKP voivat täydentää spesifejä kansallisia toimenpiteitä, jos EKP katsoo, että nämä toimenpiteet eivät riitä lieventämään järjestelmään liittyviä riskejä. EKP ja, ja kansalliset viranomaiset ovat ottaneet käyttöön makrotalouden valvontaan liittyviä välineitä pankkisektorilla, aivan kuten pääomavaatimuksia koskeva direktiivi ja asetus vaativat. Tällaiset pääomabufferit, puskurit, esimerkiksi järjestelmän riski-bufferi ja muut ovat merkittäviä tässä suhteessa. Myös muita toimenpiteitä voidaan käyttää pankkien pääoman, pääoma- ja likviditeettiaseman hallitsemiseksi, taikka, taikka esimerkiksi kiinteistöalalla. Jotta voitaisiin käyttää näitä välineitä mahdollisimman tehokkaasti, ja vahvistaa rahoitusjärjestelmän vakautta. EKP ja kansalliset viranomaiset vaihtavat tietoja säännöllisesti makrotalouden valvontaan liittyvissä politiikoissa. EKPlle suoritettavat viralliset ilmoitukset kansallisten viranomaisten taholta on jo otettu käyttöön. Ja kaiken kaikkiaan EKP pyrkii auttamaan mahdollisten rahoitusvakauteen koskevien riskien identifioimisessa ja edistämään koordinoitua makrotalouden valvontaan liittyvää politiikkaa euroalueen jäsenvaltioissa. Ja lopuksi toteaisin vielä, että olen aina arvostanut korkealle ajatusten vaihtoa tämän parlamentin kanssa sekä innoituksen lähteenä että oikeutuksen perus, toimintamme oikeutuksen perustana. Ja odotan innolla nyt keskusteluamme ja toivottavasti meillä on nyt aikaa keskustella joistakin niistä asioista, johon ei ollut tarpeeksi aikaa tuolloin täysistunnossa käydyssä keskustelussa. Paljon kiitoksia. Thank you. Thank you, President. Kiitoksia puheenvuorosta. ja se, että että hintavakaudesta, rahoitusjärjestelmän vakaudesta, kuten pyysimme. Ja myös otitte makrovakausvalvonnan esille. Nyt voimme aloittaa kysymyksillä. Ja ensimmäiseksi Burkhard Baltz. No, Kiitos puheenjohtaja herra Draghi. Mukava nähdä teidät jälleen täällä valiokunnassa. Ensimmäinen kysymykseni liittyy, kuten voitte kuvitella, Kreikkaan. Euroopan komissio lähtee liikkeelle siitä, että maan rahoituksellinen tilanne 8. huhtikuuta, eli muutaman päivän kuluttua, on kriittinen. Alkuperäinen suunnitelma oli se, että Kreikan hallitus olisi huhtikuun loppuun mennessä esitellyt toimenpideluettelon uudistuksista, mutta maksukyvyttömyys on sieltä, mitä tietysti estää välittömästi. Kreikka siis nyt esittelee muutaman päivän kuluttua uudistusohjelmaa, niin haluaisinkin siksi teiltä mielelläni kuulla, miten te arvioitte ajankohtaista tilannetta, mitä me voimme ylipäätään odottaa ajatellen tilanteen kiireellisyyttä, nimittäin jotkin kansalliset parlamentit, nehän ovat lähteneet suostumuksensa lisärahoitukselle vain sillä, että Kreikka, sillä että Kreikka esittää kattavan uudistusohjelman ja myöskin panee sen toimeen tältä pohjalta katsottuna, miten te arvioitte Euroopan keskuspankin roolia osana näitä instituutioita, niin kuin nyt nimitetään, ja myös sitä taustaa vasten, että Kreikan hallitukselta vaaditaan, että tai on, tässä asettaisi lisää likviditeettiä Kreikan pankkien käyttöön. Miten te näette, syntyykö lähentymistä rahan antajien ja eh, Kreikan välillä, onko se todennäköisempää? Ja kolmanneksi haluaisin vielä tarttua erääseen kysymykseen lyhyesti. Alhainen inflaatio eurovyöhykkeellä, sen torjumiseksi EKP, kuten sanoitte, on maaliskuun alusta lähtenyt ostamaan valtion velkakirjoja. Tätä <clears throat> pitääkö EKP kiinni alhaisen politiikan politiikassa arvosteltiin ja samaan aikaan kuitenkin osakemarkkinat kukoistavat, korot ovat tuolla alhaisella tasolla, mikä merkitsee sitä, että Euroopan säästäjät ovat vähemmän luottavaisia suhteessaan Euroopan keskuspankkiin. Miten keskipitkällä välillä saadaan lisään aikaa luottamusta EKPn rahapolitiikkaan? Kiitos. Thank you. Um, on Greece... Kiitos. Kreikan suhteen. On Greece, what is needed is... Tarvitaan erityisesti prosessia. Prosessi, joka palauttaa politiikkavuoropuhelun Kreikan hallituksen ja kolmen toimielimen kesken, tai elimen kesken. Nyt tästä voi syntyä uskottavat näkymät nykyjärjestelmien arvioinnin uskottava lopputulos. Meillä on ohjelma jostakin mistä on sovittu, toisesta ei. Mistä mistä sovitaan, täytyy määritellä, mistä ei sovita ja miten ne korvataan. Täytyy myös määritellä. Ja näin politiikka vuoropuhelu alkaa uudestaan. Minun käsitykseni mukaan juuri tällä hetkellä käydään keskusteluja tästä. Ja olen vakuuttunut, että nämä keskustelut tuottavat kaikkien osapuolten hyvän tahdon avulla tuloksena uskottavien näkymien palautumiseen liittyen arviointiprosessin onnistuneeseen lopukäymiseen. EKP, kuten muutkin instituutiot, toimii yhteydessä komission kanssa – se mandaatin mukaisesti, joka Tubac ja ESM-lainsäädäntö antoivat. EKP toimii yhteydessä komission kanssa. Toinen kysymykseni koskee hintavakautta ja inflaatioastetta. Me uskomme, että inflaation koheneminen ennusteissamme 0,5 nyt sitten puolitoista ensi vuonna 1,7 kahden vuoden kuluttua on ehdollistettu sille, että meidän laajennettu omassa serjan assettien osto-ohjelma toteutuu. Kun inflaation ennustaa palaavan lähelle, mutta alle kahden prosentin, ja kun elpyminen onnistuu. Inflaatti, ää, sitten seuraa tätä kehitystä. Me tiedämme että tilanteen, joka kohtaa säästäjiä alhaisen korkoasteen vuoksi. Ja kuten Johanita puheenvuorossani totesin, olemme varmasti ehdottomasti järjestelmäriski ongelmista, että pitkään jatkunut alhainen inflaatio aste voisi aiheuttaa. Mutta meillä on myös EUn velvollisuus ja EKn uskottavuus. EKPn e uskottavuus on kiinni siitä, että se saavuttaa tämän tavoitteen. Olen siis aika vakuutunut, että kuten aikaisemminkin EKn politiikka joudutaan jonkun aikaa kritiikin kohteeksi. Sitä, en nyt sano sitä kehottaisin, se olisi liikaa, mutta se hyväksytään halukkaasti. Toivottavasti siis. Thank you. Kiitos. SND-ryhmä. Ja Weistzäkä. Um, President Draghi, um, I should like to follow up. Äh, niin, kiitoksia arvoisa Draghi. Niin, minä haluaisin jatkaa Kreikasta vielä. Viime viikolla saitte ehkä enemmän julkisuutta kuin EKP yleensä ja mihin olette tuttuneet Frankfurtissa. Ja tämä ehkä osittain heijastelee sitä, että vaikeina aikoina keskuspankkien päätökset voivat olla epätavallisen poliittisia luonteeltaan, ja tämä voi olla erityisen totta sellaisilla alueilla, joilla teidän mandaattinne ei ole niin kovin selvä Esimerkiksi, esimerkiksi inflaation kohdallahan se on hyvin selkeä ja politiikkanne on mielestäni vakuuttavaa. Nyt haluaisin kysyä teiltä näistä markkinoiden likviditeettijärjestelmästä ja onko tilanne nyt tällä hetkellä se, että, onko, että Kreikan pankkisektorilla on likviditeettiongelma vai onko tämä nyt itse asiassa koko sektorin maksikykyyn liittyvä ongelma? Ja vaikutuksethan ovat valtavan poliittisia. Ja samalla tavalla kysyisin, että missä määrin Kreikan pankkisektorin voitaisiin sallia ää, ää, lisäävän altistumistaan, koska Kreikan hallitukselle tämä on tekninen ja toisaalta myös hyvin poliittinen. Eli minulla on kaksi kysymystä. Ensinnäkin, kun tässä ympäristössä, jossa on paljon hankalia kysymyksiä ja monia tekijöitä, jotka vaikuttavat tilanteeseen, niin kuinka aiotte eh, navigoida sillä teknisten ja poliittisten kysymysten välimaastossa ja välillä? Ja toiseksi kysyisin, mitä jäsenvaltiot voivat tehdä, jotta vois, ne voisivat tukea tai täydentää näitä ää, määrälliseen elvyttämiseen liittyviä toimianne? Mitä jäsenvaltiot siis voisivat tehdä tukeaksenne teidän toimiaan, toimianne? Thank you. On, uh, on the first question. Mitä ensimmäiseen kysymykseen tulee? EKP yhtenä kolmesta instituutiosta on toiminut sen mandaatin mukaisesti, mikä nykylainsäädännössä on määritelty tupakin ja ESM-lainsäädännön e mukaisesti. Ja EKP toimii yhteydessä. Sillä ei ole etummaista asemaneuvottelusta. Komissiota pyydetään kuulemaan EKP useammassa asiassa. Samassa yhteydessä, kun totesi EKP, on tässä toisella puolella luotettujen rahoituksen suhteen. Mutta EKP on sääntöpohjainen instituutio. Me emme luo sääntöjä Kreikalle. Tai muu, kenellekään muullekaan. Me vain noudatamme olemassa olevia sääntöjä. Poistimme esimerkiksi tämän poikkeamasäännön kun Kreikan valtionvelka oli vakuuskynnyksen alla. Normaalien säteen mukaisesti emme voi nyt ottaa kreikkalaisia jokolainoja vakuudeksi, mutta tämä poikkeussääntö oli olemassa sellaisena aikoina, jolloin nykyohjelman uuden arviointi oli mahdollista ja sen maksatus olisi tapahtunut hyvin pieni. Ja tässä on tällainen tekninen kausi, jolla maksatuksia ei olisi ollut. Mutta tiesimme, että maksatuksia tulisi tulemaan, siksi meillä oli tämä poikkeama myöhemmin tämän vuoden helmikuussa. Meidän täytyy lopettaa tuo poikkeamassa, koska olot eivät enää ole voimassa. Tässä on kiinnostava muistelma. 2012 elokuun viidennen päätös, jolloin tämä poikkeama otettiin käyttöön EKPn, kansainvälisen valtarahastoon ja komission jäsenet tapasivat Kreikan uuden hallinnon edustajat aluspaikasta sanan kasvu ja kilpailukyky, kestävä finanssipoliittinen asema ja luottamus rahoitusjärjestelmä saataisiin aikaan tällaisen sopeutumisohjelman mukaisesti, jota kolme instituutiota tukee. Ohjelman täytetään panna, koska keskustelut ovat tuottavia. Ja koettiin, että täytyy vahvistaa politiikkapyrkimyksiä näiden tavoitteiden aikaansaamiseksi. Kaikki viranomaiset haluavat jatkaa seuraavina kuukausina tältä pohjalta EKP ja IMFn henkilöstö olettavat Palvassa Ateenaan syyskuun alussa keskustelun jatkamiseen. Tällaista lehdistöä tiedotetta emme voineet ajatella helmikuussa ja siksi poistimme tämän poikkeaman, mutta olemme valmiita palauttamaan tämän poikkeaman sen jälkeen nykyjärjestelmän mukaisen ohjelman arviointi on menestyksekkäästi saavutettu loppuun tai olot sen loppuun saattamiseksi ovat olemassa. Samanaikaisesti äh, hätärahoituksen elan tarjoamin sen säännöt ottavat huomioon nykylainsäädännön, joka kieltää rahoitusvajeen monetisoimisen setelirahoitukseen. Pankit voivat käyttää elä hätärahoitusta myöskin lyhytaikaisen valtiovallan nostamiseen – ei ole tarkoitus tukea Kreikan pankkijärjestelmää. Ja näin säilyttääksemme Kreikan pankkien likviditeettiaseman ne eivät saa ostaa lyhytaikaista velkaa, Ettei tämä lyhytaikaisen rahoituksen käyttö toimisi tallettajien etujen vastaisesti. Toinen kysymykseni koskee rakenneuudistuksia mitä lisäpolitiikkaa vaaditaan. rahapolitiikan täyden tehon saavuttamiseen. En koskaan ole tehnyt tästä mitään salaisuutta. Meidän rahapolitiikkaamme sitä jäsenvaltioiden rakenneuudistukset voivat täysin tukea Jokaisella jäsenvaltiolla oma agendansa. Ja nyt haluaisin olla niiden kanssa eri mieltä, ovat sitä mieltä, että määrällinen keventäminen on vähentänyt jäsenvaltioiden kannustimia ryhtyä rakennuudistukseen, koska korkotaso on niin alhainen, että jäsenvaltiolla ei ole kannustetta siihen. Pikemminkin päinvastoin rakenteellinen keventäminen yhdessä rakenteellisten uudisten kanssa loisi lisäosinkoa lisää hyödyn maille, jotka siihen kykenevät. Alhaisemmat alhaisempi korkotaso tekee aikaisemmin ei-kiinnostavista investointiprojekteista kiinnostavia. Ja tämä on ykköshyöty. Tämä kannustaa investointeihin ainoastaan, jos ympäristö on bisnesystävällinen, investointimyönteinen. Siksi rakenneuudistukset ovat tärkeä osa rahapolitiikan viimeisintä osaa. Thank you. Next. Kiitos. ECR Loans. Eh, Kiitos, puheenjohtaja. Aion puhua hollantia. Tämän teknisen kysymyksen jälkeen minulla olisi enemmänkin poliittinen kysymys. 23. helmikuuta herra Dijsselbloem oli vieraanamme täällä valiokunnassa ja hän sanoi silloin, että, että Iso-Britannia on keskustellut siitä, että Kreikka eroaisi eurosta. Eli siis ilmeisesti kukaan ei valmistele Kreikan eroamista eurosta. Sitten kuitenkin saksalaisessa johtajalehdessä, manager-lehdessä sain, sain, sain lukea, että siellä oli tällainen kritiikkianalyytikko, joka oli sanonut, että hän työskentelee kolmen eri mallin parissa, jotka liittyvät Kreikan eroamiseen eurosta. Minun kysymykseni on sangen yksinkertainen. Onko totta, että EKP valmistelee tällaisia hätäskenaarioita sitä varata, että Kreikka eroaisi eurosta, ja voiko euro elää, jos Kreikka eroaa eurosta? Kreikan lisäksi hän tietysti jatkuvasti on puhetta myöskin keskustelu tästä määrällisestä keventämisestä. Te olette vastuussa hintavakaudesta ja rahapolitiikasta, olette riippumattomia, siitä oli epäilystäkään. Mutta kenelle te olette tilivelvollinen? Tietysti täytyy toimia myöskin niissä rajoissa, jotka on määritelty sopimuksessa. Kun katsoo, mitä tämä määräinen keventäminen QE on, sehän merkitsee sitä, että valtion velkaa ostetaan – ja silloin kysymykseni kuuluukin, eikö tämä ole kielletty eurooppalaisissa sopimuksissa? Ja sitten jatkokysymykseni, mitä tulee tähän määrälliseen keventämiseen, saatan todeta, että veronmaksajat erinäistä maista maksavat tai kantavat vastuuta toisten maiden puolesta. Tässä on kysymys eräänlaisista eurojoukkovelkakirjoista – Onko siis tämä nyt rahapoliittinen toimenpide vai onko tämä enemmänkin poliittinen toimenpide, josta pitäisi keskustella ja päättää parlamentissa? Thank you. On, um... Kiitoksia. Kreikasta jälleen kerran. Niin. EKP hän käyttää riskinarviointi asiantuntijoita riskien arvioimiseen. He, jotka ar- he arvioivat jatkuvasti riskiskenaarioita. Tämä on aivan normaalia käytäntöä EKPssä. Ja EKP ei kommentoi sanomalehtien antamia tietoja. Ja itse sanoisin jälleen kerran, että Kreikka ja sen kansainväliset kumppanit ovat siinä tilanteessa, että niiden pitäisi nyt keskittyä määrittelemään asianmukaiset ehdot lainojen uudelleenjärjestelylle. Ja Kreikan hallituksen pitäisi sitoutua täysin noudattamaan velvoitteitaan velkojen kohti ja, mm, kohtaan ja pitää ne yllä myöskin tulevaisuudessa. Ja toinen kysymyksesi koski sitä, että onko määrällinen elvyttäminen rahapoliittinen väline vai ei. No, me tietenkin olemme vakuuttuneita siitä, että se on. Me ostamme valtion velkakirjoja sekundaarimarkkinoilla artiklan 1, 2, 3 perustamissopimuksen mukaan. Ja tätä käsiteltiin marginaalisesti myös Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen oikeusasiamiehen lausunnossa. Ja Siinä todettiin, että tämä käytäntö on kyseisen artiklan sääntöjen mukainen, joten me edelleenkin arvioimme valtion velkakirjojen oston sekundäärimarkkinoilla siten, että kyseessä on rahapoliittinen työkalu. Kiitos. Thank you. Indeed, the, the tweet. Näin on. Sopimukset ovat erittäin selkeät. Nämä primäärimarkkinat ovat ne, jotka ovat kielletyt ja korvan Juvenhäisen, ei allekaan, Silvi Gular. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos, että olette täällä. Haluaisin puhua poliittisesta aspektista, mutta ensiksi kiitosin teitä työstänne ja kyvystänne ajatella keskipitkällä pitkällä aikavälillä keskellä kriisiä, kun useimmat hallitukset katsovat ainoastaan asioita hyvin lyhyen aikavälin näkökulmasta. Se oli Frankfurtissa erittäin merkittävä haastattelu Sydässä Chaitungissa, että, että täytyy ylittää tämä sääntöjen vaihe. Ja, ja se vaihe, jos meillä on se instituutioita, jossa on diskretionaarisia päätöksiä, sitä harkinnanvaraisia päätöksiä. Ja on erittäin tärkeää, että olette tilivelvollisia. Minulla on kysymys, joka teitä vähän ehkä yllättää. Ajatteko te, pysy, pysy tässä neljän puheenjohtajan harjoituksessa. Joka teillä on niin paljon ideoita, jotka ovat niin pitkälle, että tämä estä, skenaario estää teitä esittämästä niitä. Tästä on sitten vakuuttamaan niitä. Olisimme täällä kovin tyytyväisiä, mutta eikä ole vaarana keskuspankin ilmaisvapaudelle, jos olette sellaisen harjoituksen vanki, jossa muut instituutiot todennäköisesti eivät halua mennä yhtä pitkälle. Ja jos näemme jos olemme tilanteessa, jossa me pääsemme irti. Meillä on puheenjohtajan raportti Ivan Rompeon sitä, että hyvän yhteenvedon, että hallitusten miehet ja johtaja ovat valmiita laittamaan sen, ovat valmiita laittamaan sen sitten vetolaatikkoon. Niin tämä hallitusjohtaja, johtaa, eikä olisi parempi, että säilyttäisi ilmaisen vapauksen, että arvosta. arvosta. Thank you. Uh, Minusta minä rakastan ilmaisuvapauttani niin myös erittäin paljon. Ja tähän asti olen ollut aika luottavainen sen suhteen, että voin säilyttää sen kaikista esteistä huolimatta. Mutta sallikaa minun todeta muutama asia. Ensinnäkin 2012 vuoden kertomus merkitsi edistystä, joka ei ollut pelkästään edistys sanoissa, vaan myöskin asiassa – koska tuon kertomuksen myötä syntyi pankkiunioni, tuli yhtenäinen kriisinratkaisujärjestelmä. Tämä oli kvanttiharppaus vuonna 2012. Se ei ollut pelkkiä sanoja siis. Mitä tulee sitten seuraavaan raporttiin? Täytyy sanoa, että teemme nyt työtä sen parissa joten olisi ennenaikaista nyt esittää mitään johtopäätöksiä. Mutta on käymässä yhä selvemmäksi kuitenkin, että meidän tulisi kollektiivisesti säilyttää kykymme ajatella kahdella tasolla. Toinen on lyhyen tähtäyksen taso ja toinen on pitkän tähtäyksen taso. Lyhyellä tähtäyksellä meidän täytyy tunnustaa, että poliittinen toteutettavuus mikä koskee joitakin ajatuksiamme, ei, ei, sitä ei kerrasti ole olemassa, tai se on hyvin rajallista. Tämän kuitenkaan ei pitäisi olla syy siihen, että emme pystyisi ajattelemaan pitkällä tähtäyksellä, että me, että me voisi sanoa asioita, jotka ovat olennaisia sille, että rahaunionista tulisi täydellisempi. Tällä hetkellä rahaliittomme ei ole täydellinen, ei vaadi kovinkaan paljon sen havaitsemiseen. Nyt kriisin jälkeen se on hauras, se ei ole siis täydellinen, eikä ole epäilystäkään siitä, että sen saattaminen täydelliseksi merkitsee lisäaskelia talousliitossa ja rahapoliittisessa liitossa. Minkälaisia nämä askeleet sitten ovat? tullaanko ne tekemään huomenna vai joskus tulevaisuudessa se liittyy. Se on se, mihin liittyy tämä poliittinen toteutettavuus, mutta minun näkemykseni on, että meidän ei pitäisi luopua kapasiteetista ajatella pitkällä tähtäyksellä, koska, jotka johtuisivat vain siitä, että on lyhyen tähtäyksen poliittisia toimeenpantavuuden ongelmia. Thank you. I think a good Kiitos. Hyvä läksy puheenjohtajalle on, että että edistetään niillä alueilla, missä menetelmää käytetään. Pakkiunionissa siis. Sitten kuin Marisa Matias. Kiitos puheenjohtaja herra Draghi, että olette täällä. Kuten sanoitte, monet asiat ovat muuttuneet sitten viime kerran. mutta EKP rakennuksesta, että puhuu rakennuksen kustannuksesta. On mukava puhua äh, budjetin yrittämistä, kun muista on kysymys. Ja nyt palaankin sitten Kreikkaan. Paljon on sanottu ja pyritään oikeuttamaan kaikkea välineitä käyttöön. Jolla on tarkoitus lisätä investointiastetta, mutta Kreikan suhteen on ihan selvää. EKP harrastaa kiristyspolitiikkaa Kreikan suhteen, ja se ylittää mandaattinsa. Ja kysymykseni onkin, oletko tietoinen, miten tämä kiristys, joka tapahtuu EKPn roolin ulkopuolella, tehtävien ulkopuolella, vaarantaa rahapolitiikan? EKPn rahapolitiikka pyrkii kuristamaan jotakin maita, kuten Kreikka. Kiitos, että sanotte ihan selkeästi, että EKP on ammattilainen ryhmä, joka on, joka on perehty Kreikan ää, eurosta jättämiseen. Koska mitä yrityksiä Kreikan jättämiseksi sanoa, ei ole lukuun Kreikan hallituksen toimia. Hyvä, että tunnistitte tämän. Sitä on yleisempi kysymys. Herra Draghi, puhutte Minulla on ihan vaikeampi ymmärtää, mitä tarkoittaa, että rahoitusjärjestelmän vakaudella taloudet menevät yhä enemmän eri suuntaan. Ja sellaiset maat kuin Portugali joutuvat nörtyksen kohteeksi. Portugalin hallitus totesi, Haluaisin sanoa, että lainasta voidaan selviytyä, mutta kansa on yhä köyhempää, köyhempää ja te puhutte kuitenkin vakaudesta. Let me, um... Sallikaa minun sanoa, että olen eri mieltä teidän kanssanne lähes kaikesta, mitä te sanotte. Ensinnäkin, kiristämmekö me Kreikkaa? Minusta on aika paksua, jos ajattelee sitä, miten paljon me olemme tekemissä Kreikan kanssa. EKPllä on... This is uh, equal to 65% of... Riskejä on 140, tämä on 63 prosenttia eh, Kreikan BKT, mikä on suurin riski koko eurovyöhykkeellä. Minkä tyyppistä kiristystä se sitten on? Te voitte sitten arvioida sitä. Me emme ole luoneet mitään sääntöä Kreikalle. Sanoin tämän jo aiemmin. Säännöt olivat olemassa ja niitä on sovellettu. Meillä on sääntöjä, kynnyssääntöjä, ja niitä kaikkia on sovellettu. Ne olivat olemassa yksinkertaisesti. Olen ennenkin luotavainen sen suhteen, että kun te puhutte siitä, että Kreikka eroaisi eurovyöhykkeestä, me emme puhu siitä. Tulee vielä aika, jolloin me pystymme poistamaan nämä poikkeukset, mutta tämä merkitsee sitä, että on erinäisiä ehtoja, jotka täytyy täyttää, ja näitä ehtoja ei vielä ole täytetty. Me olemme kuitenkin luottavaisia, että tilanne tulee muuttumaan, jos tämä poliittisen vuoropuhelun prosessi on rakentava. Joten, ja lopuksi haluaisin todeta, Portugali on itse saavuttanut jo sen tason, jos se itse voi nyt jo nauttia sitä hyödystä, joka tuli siitä politiikasta, jota on toteutettu viime vuosien aikana – siellä on rahoitusvakaus uudelleen jälleen rakennettu, se pääsee markkinoille, se pystyy itse rahoittamaan itseään, ja kuten näette, työttömyys on alenemassa Portugalissa nopeasti itse asiassa. Joten se on yksi maista, jotka voivat todistaa euroalueen elpymistä. Kiitos. Yes, as we still have a few seconds. Yes, Mr. Draghi. Tässä vielä pari sekuntia. Kyllä, herra Draghi työttömyys vähenee samalla vauhdilla, kun ihmiset jättävät maan. Yli 300 000 ihmistä. Siksi työttömyys laskee, ei siksi, että työttömyys olisi muuten laskenut. No, I, I would say that... Minä haluaisin minä haluaisin sanoa, että vahvistaisin, että Portugali itse asiassa on nyt saamassa hyötyä siitä politiikasta, johon se on ryhtynyt. Se kohtaa edelleen huomattavia haasteita, joista täytyy selviytyä, mutta suoraan sanottuna se on maa, jossa pahin on takana. Now for the Greens, Philip No sitten vihreiltä Philip Lamberts. Uh, Ihan tuossa vielä viittaisin politiikkojen vaikutusten positiivisuutta, koska kaikki eivät näe että se olisi kaikki niin myönteistä, mutta viittaisin vielä tuossa harkintavaltaan, johon Jakobs mainitsi, koska EKP on jos EKP on sääntöpohjainen järjestelmä, niin sehän voitaisiin korvata tietokoneella, enkä usko, että se nyt välttämättä olisi se, mitä toivotaan. EKP-neuvostossa on aika paljonkin harkintavaltaa ja Jakob siitä mainitsikin. Eli EKPn neuvoston ja hallituksen jäsenet ovat kommentoineet, että hätätilanteisiin liittyvä maksuvalmiusapu on asettanut katon Kreikan rahoittamiselle, mutta kysyisin, että no miksi sitten 50 miljardin euro on, euron määrä on valittu siksi katoksi, eikä vaikka 25? Ja miksi sitten on niin, että Irlannin Irlannin velkakirjoja ei hyväksytty. Lyhyitä velkakirjoja ei hyväksytty takuiksi. Ja mainitsitte myös tilanteesta, jossa Kreikalle myönnettiin poikkeus, mutta se tapahtui sellaiseen aikaan, kun ohjelmasta ei ollut vielä sopua se oli nähtävissä se sopu, mutta mitään todellista sopimusta ei vielä ollut ja sehän ei ole ihan sama asia. Ja tämä jälleen on sellainen tilanne, jossa minä äh, näen, että harkintavaltaa on kyllä käytetty, kun on päätetty siitä, että, että äh, annetaanko tuo poikkeus otetaanko se käyttöön vai poistetaanko se, mutta mitkä ovat sitten ne kriteerit, jotka harkintavaltaanne ohjaavat ja mitä ehtoja Kreikan pitäisi täyttää, ja, jotta tämä katto nostettaisiin tai poistettaisiin, koska tämähän on ihan keskeinen kysymys tällä hetkellä. Thank you. Thank you. Uh, just uh, The 15 billion ceiling is not an is Tämä 15 miljardia katto ei ole EKP katto, vaan ohjelmakatto, joka euroryhmän jäsenet asettivat. Se oli EKPn päätös. Toiseksi olette aivan oikeassa. Menestyksekään lopputulemaan todennäköisyyden arvioiminen. Kysymys ei ole siis lopputulemasta, vaan lopputuleman todennäköisyyden arvioinnista on dynaaminen arvio. Kysymys siitä, että kyseisen maan etenemisen tapauksessa tehdään tällainen dynaaminen arviointi. Myönteisen arvion perusteet ovat 2012 olemassa, kuten lehdistötiedote osoitti, ja helmikuussa sitä ei ollut. hallituksen tiedonannot. Merkittävimpien ministerien kautta haluat tiedonantoja, jotka pääsevät kahteen sanaan maksukyvyttömyys ja selvitystila. Tiedonanto, jos se sellaisenaan otettaisiin, heikensi Kreikan pankkeja ja vähensi vakuusarvoja. Mitä enemmän tiedonannossa vaikuttaa valiteettiin ja enemmän koloriteettiin vakuusarvot heikkenisi, väitti se vaikuttaisi Kreikkaan pankkien asemaan ja sitä enemmän hätärahoitusta Elassa pitäisi antaa. Ja EKP-asemasta EKPn luottoriski on 1,4 miljardia. Se oli 50 joulukuussa. Se on tuplaantunut ei tämä vaikuta sillä, että EKP mitenkään kiristäisi Kreikkaa. Thank you. Thank you. Now for the EFDD group, Mark. Yes. EFDD Zanni. Kiitoksia puheenjohtaja. Minä haluaisin keskittyä tässä vielä tähän määrällisen elvyttämisen erityisesti näihin uusiin kasvunäkymiin euroalueella, jo jotka EKP on julkaissut. Minun mielestäni EKPn rahapolitiikan vaikutukset ovat vähän liiallisia, liiallisesti itseensä viittavia. Te olette itse, arvoisa pääjohtaja, mm, viitanneet euroalue arvioihin ja ennusteisiin, jotka ovat kovin positiivisia, mutta ne ottavat huomioon siis määrällisen elvyttämisen positiiviset vaikutukset ja samanaikaisesti EKP toteaa, että määrällinen elvyttäminen ja muu rahapolitiikka toimii. Sen takia euroalueen ennusteet, tulevaisuuden ennusteet ovat parantuneet talouden ja Eh, inflaation suhteen. Minun mielestäni näin eh, herkällä hetkellä olisi kyllä vaarallista perustaa tällainen optimisti eh, aika lailla omiin tietoihin, jotka viittaavat omiin aikaisempiin tietoihin. Ja sitten inflaatiosta. Aikaisemmissa lehdistötilaisuuksissanne ja puheissanne olette ilmaisseet optimisminne tulevan inflaation suhteen, mutta tämä optimismi jälleen kerran palautuu, perustuu viisivuotisodotteisiin koskien inflaatiota ja vuosien kuluessa se on osoittautunut aika epäluotettavaksi tulevan inflaation arvioimiseksi, joten eikö tässäkin mielessä olisi parempi käyttää sellaisia indikaattoreja, jotka ovat johdonmukaisempia pidemmällä aikaa sen suhteen, mitkä vai... ja toiseksi olisi, ehkä, eikö parempi olisi eh, parempi käyttää jotakin muuta kuin viiden vuoden näkymiä, esimerkiksi kahden tai viiden vuoden eh, inflaatioaste odotteita, koska tänä päivänä ne osoittavat, kuinka inflaatioosoitteet eivät ole vielä eh, EKPn eh, sääntöjen eh, sääntelemiä. Ja sitten vielä viimeiseksi määrällisestä elvyttämisestä. Tällä operaatiolla, kun te nyt sitten aiotte parantaa valtioiden eh, budjetteja vai onko kyseessä vain pankkien tukeminen uudella toimenpiteellä, joten olisi mielestäni kuitenkin avoimuuden kannalta parempi tehdä selväksi, mistä tällaisessa operaatiossa on kysymys. Okay, the way, the way, um... No niin. Ei ole mitään, äh, tämä ei ole mikään kehäpäätelmä. Tässä todetaan, että se, että lainetaan rahapolitiikkaa, jolloin voi lisätä inflaatio-odotukset, kun inflaatio-odotukset kasvavat, silloin kun arvo on nolla prosenttia, silloin todelliset arvot alas, mikä merkitsee sitä, että kun tosiarvot, reaaliarvot menet alas, silloin investoinnit ja taloudellinen toiminta lisääntyy. Tämä on tämä järkeily tämä takana, ei tämä ole mikään kehäpäätelmä. Se, mitä ei tapahtunut edellisinä kuukausina, ennen kuin tehtiin päätös tästä määrällisestä keventämisestä, tapahtui nimenomaan päinvastaista, jossa vaiheessa inflaatiotukset heikkenivät niin, että reaaliarvot olivat nousseet ylöspäin, ja tämä vastasi sitä, että tapahtui ei-toivottua rahapolitiikan tavoittamista. Se, että pitkällä inflaatiodotukset ovat kasvavat marraskuusta joulukuuhun, vastasi tiukentamista viimeisimpiin no, alennuksiin nomin, arvoissa, joihin olen ryhtynyt. Eli siis teki tyhjäksi päätökset, joita oli tehty, joilla pyrittiin alentamaan nimellisiä arvoja. Joten näin tämä on siis toiminut. Määräisellä keventämisellä näemme, että inflaatio-odotukset käytettävä mitä tahansa indikaattoria, sen tulee olla keskipitkän aikavälin indikaattori. Inflaatio-odotukset ovat parantuneet. Tämä vie aikaa. Tämä vie aikaa. Parantuminen on hidasta, asteittaista, Siinä voidaan ottaa askelia taaksepäinkin. Meillä on ollut alhainen inflaatio niin pitkään, että on sisäsyntyistä vaikutusta näihin indikaattoreihin. Ja kaikki meidän projektiomme ovat keskipitkän aikavälin projektioita. Joten kuten sanoin, me tarvitsemme, käytin sanaa, kestävää sopeuttamista inflaation osalta. Me emme tee päätöksiä tämmöisiä mm, tilapäisistä muutoksista, emmekä päätöksiä, jotka perustuisivat lukuihin yksittäisinä hetkinä. Ja meidän projektiomme riippuvat siihen, että tämä ohjelma pannaan kokonaisuudessaan toimeen. Ja tähän asti sanoisin, että se, mitä voimme nähdä markkinoilla, on myönteistä. Sanoisin myös, että on hyviä syitä sille, että inflaatiorotukset paraisivat takaisin kahteen prosenttiin, alle kahteen prosenttiin. Yksi niistä on, ovat meidän rahapoliittiset päätöksemme, että sitten ne myöskin muutokset, jotka liittyvät vaihtokursseihin. Meidän ei pidä jättää tätä tekijää huomiotta. Ja kolmas on sitten asia, joka on projekti, joka on hiukan tässä takana, että hintatila tulee paranemaan horisontin, puit, horisontin puitteissa, mutta siis tämän ennusteen toteutuminen perustuu siihen, että meidän ohjelma pannaan täysin toimeen, mikä miksi tämä tapahtuu 60 miljardin ostoja syyskuuhun 2017 saakka. Avoimuus, jonka te kysyitte, en oikein suorastaan ymmärrä tätä kysymystä. Thank you. Next speaker, Bernard. Kiitoksia sitten Bernamono. Merci. Kiitoksia päivä herra pääjohtaja. Meillä on kaksi kysymystä. Nyt koon äh, olette kaikki paukut ja ampuneet äh, perinteisellä ohjelmalla, sitten teillä on LTR ja sitten epätavallomaista. Ja nyt te ostatte myöskin jäsenvaltioiden valtionvelkaa. Ja nyt tätä kautta te tuotte euron paperirahan arvoon markkinat, vaan to- kokevat sitten Eurooppalaiset porssit lyövät kaikki ennätykset, mutta tuottava reaalitalous juuri reagoi. Sitten te yli kansallisella teillä oli tavallaan rahaluomisohjelma 18 kuukaudeksi. Ja tämä on tämä viimeisen saluna. Ja Recording Bergenin kolme ja se rahaliitto on kuitenkin osa unionia rahapolitiikkaa pitäisi käyttää muuta kuin hintoihin artiklasta 27.1, ei tai EKPn kautta järjestelmän kautta artiklasta 123. Ei saa käyttää rahapolitiikkaa valuuttapolitiikan tavoitteena 129. Te kukaan ei ole huomenta, että teidän ää, keventämispolitiikkaan, joka toimii keskuspankkien kanssa, on EKPn rahapolitiikkaan uudelleen kansallistamista ja joka vahvistaa Ranskan analyysin ja keinot. Mielestäni tämä poliittinen toimenpideen teknisesti osoittaa, että euro ei ole enää yhteinen valuutta, joka näkyy myöskin niin euron dollarikurssin voimakkaana heikentymisen Ensimmäinen kysymys, eikö EKP pitäisi ilmoittaa, että yhteinen valuutta on loppunut, miksei sitten vetäisi tämä loppuun saakka yhteen sopimukseen, äh, että palattaisiin kansalliseen valuuttaan yhteisen valuutan perutamisen vuoksi. Ja sitten tämä äh, keventämisohjelman määrät ja liikuntan lisääminen. Tämä vaikuttaa tässä ABS ja katsotut katetut joukkolainit ja mukana. Kaikki kultaa lukuvat ovat osana tätä, osana tätä keventämisohjelmaa yksityisten pankkien likviditeetin ja taseiden parantamiseksi, mutta päättänyt pullistaa EKPn taseitakin Euroopan järjestelmän pankkien tällaista tässä on erittäin hankalaa päästä irti tästä keventämistä, jos ajatellaan Rava Jelledin kommenttia tässä. Ja sitten jossain vaiheessa, kun te haluatte vähentää likviditeettiä ja haluatte jälleen palata normaaleihin ohjauskorkoihin, oletteko ajatelleet, minkälaisia vaikutuksia finanssimarkkinoilla tästä poistumista exitistä on ja minkälaisia vaikutuksia ää, määrällisen keventämisen ohjelman lopettamisella on? Well, first of all, let me say that uh, the, our monetary policy... Niin, sanotaan ensinnäkin, että rahapolitiikka alkaa pikkuhiljaa löytää tiensä reaalitalouteen. Siinä menee aikaa, mutta huomaamme sen kuitenkin tapahtuvan. Eli sen vaikutukset eivät rajoitu pelkästään rahoitusmarkkinoihin, niin kuin tilanne oli vuonna 2012 kun päätettiin elokuussa OMTissä. Silloin rahoitusmarkkinat saivat lisää luottamusta ja tämä oli tietysti tärkeä asia ja luottamus euroon kasvoi ja samanaikaisesti kuitenkin menee paljon aikaa ennen kuin nämä impulssit siirtyvät reaalitalouteen ja nyt sen nähdään tapahtuvan. Se näkyy eri indikaattoreissa, esimerkiksi pankkien lainananto, korot ovat laskeneet ja rahoitusta virtaa PK-yrityksille hieman enemmän kuin ennen, joten minun mielestäni meidän ei pitäisi olla liian optimistisia, mutta kuitenkin optimistisempia ja luottavaisempia kuin olimme kolme, neljä tai viisi kuukautta sitten. Toiseksi mandaatista. Otitte esille hieman ristiriitaisesti tämän asian, koska yhtäältä sanotte, että me olemme uudelleen kansallistamassa rahapolitiikan, mutta toisaalta sanotte, että me rahoitamme jäsenvaltioita, joten sinun pitäisi nyt päättää, että kummalla kannalla olet. Minun kantani on se, että me noudatamme hintavakaussääntöä ja pidättäydymme mandaattimme piirissä, eikä meillä ole minkäänlaista budjettipoliittista tavoitetta tässä, ja mikään oikeudellinen analyysi ei voi muuta väittää. Ja kolmas asia koskee sitten vaihtokurssia. Toteatte, että tämä politiikka kohdistuu vaihtokursseihin, mutta näin ei ole ollenkaan. Nimittäin tämä politiikka heijastelee jäsenvaltioiden erilaisia kantoja bisnessykleihin liittyen. Ja sitten rahapolitiikat ovat eri sykleissä, eli me olemme meidän rahapolitiikkamme on yhdenlaista ja sitten muissa oikeusjärjestelmissä rahapolitiikasta tulee tiukempaa ja tiukempaa, kun elpyminen on nopeampaa kuin meidän tapauksessamme. Ja neljä, neljänneksi sitten ABS, eli nämä omaisuusvakuudelliset arvopaperit. Teidän pitäisi lukea Fitchin raportti näistä arvopapereista – sen raportin mukaan ostamamme arvopaperit ovat ehdottoman turvallisia, eli kyseessä eivät ole millään lailla arvopaperit, jotka olisivat jollain tavalla mädännäisiä tai roskapapereita. No miksi sitten kulta ei kelpaa? Vastaus on aivan selvä. Omaisuusvakuudellisten arvopaperien tehtävä on tarjota rahoitusta talous, reaalitaloudelle, eikä jotakin muuta. Thank you. Now for the... E Kiitoksia sitten EPPn puolesta äh, Flavio Markusello. Grazie, Presidente. Kiitoksia puheenjohtaja. Niin, Draghi totesi, että rakennemuutoksia täytyy tehdä päättäväisesti ja nopeasti. No, samanlainen nopeus ja päättäväisyys liittyy teidän toimintaan. Italian hallitus lähetti 2011 vuonna kirjelmän teille tai itse asiassa meille lähetettiin 2011 vuonna samanlainen kirje, jossa vaadittiin meiltä toimenpiteitä EKPn taholta. No EKP on nyt uudestaan paketoinut Italian liittyen maamme kyvyttömyyteen alentaa valtion velkaansa. Ja siinä on viitattu jälleen rakennemuutosten välttämättömyyteen. No ettekö katso, että nyt olisi jo aika kirjoittaa ihan paperille, mitä Italian pitäisi tehdä, ihan niin kuin vuonna 2011 tehtiin, jotta Italian hallitus voisi tietää, eikä voisi itse asiassa äh, vitkuilla tai, tai, tai äh, vetäytyä vastuusta, niin kuin työministerimme esimerkiksi on tehnyt. Eli eikö olisi parempi nyt todellakin kirjoittaa nämä asiat ylös, skriptamaanent ja verba volant, näinhän sanotaan, koska usein hallitukset ovat osoittautuneet hieman lepsuiksi teidän vaatimienne uudistusten toteuttamisessa. Kiitos, kiitos. Jokainen maa, jokaisella maalla on luettelo uudistuksia, jotka ovat soveliaimpia tuolle maalle ajatellisen talousympäristöä, mutta kaiken kaikkiaan ne kuuluvat kaikki kolmeen kategoriaan. Ensimmäinen ja olennaisin on yhtenäismarkkinoiden toimeenpano. Ei pidä unohtaa, että kun on yhteinen valuutta, silloin syntyy sitä, että on äh, mahdollisuuksia saada parempaa hyötyä sulmista markkinoista vain siinä tapauksessa, että yhteismarkkinat pannaan toimeen. Siitä silloin saadaan hyötyä yhteistä valuutasta ja yhdestä markkina-alueesta. Toinen asia pohjimmiltaan kuuluu siihen, että luodaan yrityksille ystävällinen ympäristö – jossa uuden yrityksen käynnistäminen on helpompaa, jossa verotus kaiken kaikkiaan on alhaisempaa. Tähän liittyy kasvua edistävää vakauttaminen. Tästä on puhuttu yhdessä jo aiemminkin. Nimittäin alhaisemmat verot ja varhaisemmat kustannukset. Se merkitsee sitä, että pohjimmiltaan on vähemmän esteitä toimia eri teollisuuden aloilla. Ja kysymys on toimenpidejoukosta, joka tekee investoinnista vähemmän vaikeaa kuin se tällä hetkellä on. Kolmas kategoria on sitten työmarkkinat. Ja tässä meillä on maita kuten Espanja ja Italia, jossa eteneminen työmarkkinauudistuksessa on jotakin, mihin on ryhdytty. Ja näin tilanne tällä hetkellä on. Juuri nyt suoraan sanottuna emme me aio lähettää mitään kirjeitä kenellekään. Thank you. Thank you. Uh, now for that. Kiitos. Pervanche Beres, SD. Kiitoksia puheenjohtaja. Rapäjohtaja. Kun aloititte määritteliseen keventämisen, kaikki ovat täysin selvillä, että se tapahtuu sen hengessä, että sitten kaikkenne että euroalue toimisi. Ja tänä iltapäivänä olette myös paljon puhuneet rakenneuudistuksista, mutta kun rakenneuudistuksista puhutaan, ei tästä pitäisi sukeltaa kysymys, tai usein esitetä. Eli kysynnän tukeminen jäsenvaltiossa ja säätellä ja se rakenne uudistusten vaatimuksilla on vaikeuksia monissa maissa. Mm, kuinka paljon painetaan sitä että talouden elpymiselle? Ja miten ajattelette e, erilaisten suuntaisten muutoksista, jotka määrätään tasolla ja jotka ajattavat politiikkaa, joskus kutsuvat säästöpolitiikaksi jäsenvaltiossa. Ja toinen kysymyksen liittyy painoksenne neljän puheenjohtajan, pääjohtajan työryhmän toimintaan. Sanoitte, että säännöt ovat tärkeitä, mutta olette itsekin sanoneet, että sääntöjen lisäksi täytyisi joskus palvella instituutioiden voiman etuja ja euroalueen suhteen. Joku sanoi, että säännöt eivät yksin riitä tai eivät enää riitä. Ehkäpä täytyisi myös miettiä instituutioiden toimintaa ja mikä tässä hengessä olisi panoksen, ei mitenkään toimituksesta salaisuutta olla rikkoa, mutta missä määrin EKP antaa panoksensa neljän puheenjohtajan pajattajan raporttiin? Thank you. Um, Kiitoksia. Niin, ensimmäiseen kysymykseen Jos määrällinen elvyttäminen onnistuu, niin se e, lisää odotteita e, keskipitkän aikavälin inflaation ja edistää euroalueen elpymistä ja hintavakautta. Ja mitä enemmän tätä sitten tukee sekä finanssi, alan uudistukset ja rakenteelliset uudistukset, niin sitä voimakkaampi tämä vaikutus on rakenteellisista uudistuksista jo kommentoinkin, että mitä euroalueella sillä lailla tarvitaan. Finanssipolitiikasta sanoisin, että ei varmaankaan ole yllätys teille, kun sanon, että tarvitaan kasvua edistävää valtiontalouden vakauttamista, sellaista vakauttamista, joka tavoit, saavuttaa sekä kestävyyden, mutta toisaalta myös tuen elpymiselle. Eli Ehdotan tässä, että kyseessä on enemmänkin kulujen äh, äh, muodostamisen työstäminen kansallisissa äh, budjeteissa, eli katsotaan juoksevia kuluja ja pääomakuluja ja myöskin sitten verotustasoa. Ja tiedämme jo nyt, että minkälaiset kulut ovat enemmän kasvua edistäviä ja mitkä, minkä tyyppiset menot taas edistävät kasvua vähemmän. Tiedämme, että tietyn tyyppinen verotus esimerkiksi ei tuota kasvua ja toisenlainen verotus taas tuottaa. Ja tietyt tasot, ja tämähän onkin sellainen maailman osa, missä me elämme, jossa on korkein verotuksen taso, on itse asiassa aika vaikea löytää muita maailman osia, jossa olisi näin korkea verotaso kuin täällä Euroopassa. Ja Toisesta kysymyksestänne sanoisin, että kyllä todellakin erotin toisistaan sääntöihin perustuvan integraation tai konvergenssin ja instituutioihin perustuvan lähentymisen konvergenssin. Minun käsitykseni on, että jos me tunnustamme sen seikan, että meidän unionimme on epätäydellinen ja äh, ja äh, herkkä ja hyväksymme sen seikan, että meidän täytyy edetä, jotta saisimme sen tehtyä vahvemmaksi ja täydellisemmäksi, niin meidän pitäisi kysyä myös, kumpi näistä kahdesta konvergenssimetodista on ollut onnistuneempi. Meillä on esimerkkejä molemmista. Rahapolitiikan alalla ennen euroaikaa olimme ikään kuin sääntöperustainen raha poliittinen järjestelmä. Meillä oli DRM, erilaisia versioita siitä, ja ne kaikki romahtivat. Ja sitten siirryimme toimielinperustaiseen järjestelmään, jossa johtajamme loivat EK, tai EKP loi sitten tämän yhtenäisvaluutan ja pankkiunionin ja yhden yhtenäisen valvonnan ja yh, yhtenäisen ää, pelastusmekanismin. Ja toisaalta meillä on sitten taas tämä verotus tai budjettiesimerkki, jo, johon liittyy kasvu- ja vakaussopimus. Ja tämä on esimerkki konvergenssista, joka perustuu sääntöihin eikä instituutioihin. Ja itse asiassa minä voisin kysyä teiltä, että kumpikohan näistä on ollut menestyksekkäämpi järjestelmä. On on kuitenkin siinä, että jotta päästäisiin finanssipuolella eteenpäin ja ehkä jopa talousalalla eteenpäin, niin se vaatisi perustamissopimuksen muuttamista. Säännöt täytyy olla olemassa, jotta niitä voidaan noudattaa. Ja noudattaminen on tärkeää, koska se luo äh, keskinäistä luottamusta. Ja se taas voi olla sitten äh, pohja seuraavalle askeleelle, joka voisi olla uuden instituution luominen. Mutta toisaalta finanssipuolella kokemukset eivät ole olleet niin menestyksekkäitä kuin rahapoliittisella puolella. Ja sen takia sanoisin, että Ensin meidän pitäisi kysyä itseltämme nämä pitkän aikavälin kysymykset ilman, että menetetään käsitys siitä, tai hukotaan käsitys siitä, siitä, mikä on poliittisesti toteuttavissa. Mutta meidän täytyy pitää mielessä koko ajan tämä pitkän aikavälin pohdinta myös. Thank you. Next. Kiitos. Romana Tonk, EPP. Hvala lepa za besedo, spoštovani predsednik, gospod Kiitos. Politika, ki jo izvaja Evropska centralna banka, je samo eden od podpornih mehanizmov, ki naj bi pomagali pri ustvarjanju gospodarske rasti. Niin. EKn rahapolitiikka on yksi e, välineistä, jotka on laadittu talouskasvun edistämiseksi. Talouskasvu ei ole kuitenkaan e, tavoite sinänsä inflaation tavoin korkotasot ovat vain indikaattoreita, joilla mitataan menestystä. Kaikkina, kaikkina aikoina lopullinen tavoite täytyy olla ihmisten elinolosuhteiden parantaminen. Ja ne toimenpiteet, joita te panette täytäntöön, täytyy ensin osoittaa yrityksille ja sitten sitä kautta ne pikkuhiljaa valuvat sinne kansalaisille. Muuten se on hukkaan heitettyä rahaa. Ja jäsenvaltiot ovat kyllä vastuussa omissa rakennemuutoksistaan, olen samaa mieltä siitä, ja olen samaa mieltä myös siitä, että EKPn pitäisi pitäytyä niissä puitteissa, mitkä sille on asetettu sen tehtävän annossa. No minkä kaltaisia muutoksia ja uudistuksia sitten tarvitaan mielestäni ja kuinka voimme varmistaa, että jäsenvaltiot eivät vain anna lupauksia ilman, että ne tekisivät todellisuudessa mitään muutoksia siinä määrin, muutoksia siinä määrin kuin ää, heiltä on vaadittu. Ja kuinka EKP voisi tehdä oman osuutensa varmistaakseen, että yhteinen politiikka, joka tähtää elinolosuhteiden parantamiseen Euroopassa, olisi menestyksekästä. Kiitoksia. Todellakin rakenneuudistukset, jotka täydentäisivät meidän lainetun rahapolitiikkamme toimenpanoa, saisivat moninkertaisen vaikutuksen aikaan kasvun ja elpymisen osalta. Kysymys, jonka te kysytte, kun te sanotte, ja kenties jopa edellinen kysymyksenäkin, kysymys, joka koskee samaa asiaa, on se, että mistä pisteestä lähtien EKPn tulisi ilmoittaa, mitä ovat välttämättömät uudistukset. Pohjimmiltaan EKP aina on pyrkinyt antamaan tiettyä, tiettyjä viitteitä, mutta tämä on kuitenkin puhtaasti kansallinen kysymys. EKPllä on valtuutus antaa viitteitä siitä, mitkä olisivat välttämättömiä siksi, että niiden puuttuminen voisi olla este hintavakauden saavuttamiselle. Esimerkiksi tilanteessa, jossa täytyy korottaa eh, kahteen prosenttiin keskipitkän aikavälin inflaatiodotusta, silloin täytyy tiedetään, että mitä enemmän rakennustuksia tehdään, sitä todennäköisesti rahapolitiikka eh, todellakin heijastuu reaalitalouteen. Mutta viime kädessä vastuu uudistuksista on täysin kansallisella hallituksella. Ja toisaalta kirjan toisessa päässä on paljon ihmisiä, jotka arvostelevat EKPtä siitä, että se menee liian pitkälle, että se ehdottaa liian paljon. Kysymys on hyvin herkästä tasapainottelusta, joka täytyy ottaa huomioon minäkin hetkenä. Ja on katsottava myöskin, että joskus on annettu hiukan enemmän täsmällisempiä viitteitä, mutta ei koskaan se niin pitkälle, että unohdetaan, että vastuu rakenneuudistuksista on täysin kansallinen. Thank you. Anyway. Kiitoksia. Parlamentin vakiintunut kanta, että maakohtaisia sostuksia ni, niitä pitäisi tehdä EKB. Mutta näin ei ole. SND Moska. Grazie Presidente, Presidente Gra- Draghi. Kiitoksia puheenjohtaja Draghi. Erityisesti kiitän teitä sitä merkityksestä, jota olette liittäneet tähän keskusteluun vuoropuhelun parlamentin kanssa. Olemme kovin kiintyneet tähän koemme kantavamme vastuuta aikana, jolloin ei ole mitään merkkejä, että euroskeptisyys vähentyisi Euroopassa. Me voimme estää teille kysymyksiä, jotka saattavat ylittää EKPn mandaatin. Mutta jos meillä on jotain yhteistä, se on yhteinen huolemme, että me voimme muuttaa suuren yleisen käsityksen tällä alueella, koska muuten on hyvin vaikea ryhtyä toimiin. Tässä hengessä monet kollegat ovat puhuneet EKPn ja kaikkien instituutien politiikan tarpeesta vaikuttaa reaalitalouteen. Kysymykseni on, jos ajatellaan aikataulua, meidän täytyy ajatella lyhyen aikavälin tuloksia, ja hallitukset muuttuvat, ja yksittäiset jäsenvaltiot, niiden tilanne muuttuu, niin jotkut kannat radikalisoituvat. Ja esimerkiksi finanssipolitiikan keskipitkän aikavälin ennusteet, niihin voi vaikuttaa se, että poliittinen tahto sitten keskipitkällä aikavälillä vähenee. Ja tämä on valitettavaa tämmöinen ikävä ylimääräinen ongelma aikana, kun meillä on työpäivän markkinaunion suhteen kesken ja investointisuunnitelma käsittelyssä. Ja suurin yleisen mielipiteet saattavat muuttua tässä kesken siitä, mitä e- Euroopan instituutiot tarkoittavat. Eikä me ottaa meitä eteenpäin. EKP e tervetoi, tervetulleeksi toivottaa lämpimästi sekä pääomamarkkinaunionin että investointistrategian käynnistämisen, jota komissio on ehdottanut. Ensimmäisestä kohdasta toteaisin, että se on hyvin tärkeä, koska yhden asian me kriisistä opimme, nimittäin sen, että rahoitusjärjestelmä, joka perustuu ennen, ensisijaisesti pank, pankkien toimintaan, on herkkä. Ja kuinka vahvaa rahapolitiikka, se sit, rahapolitiikka sitten olisikin, niin se ei siirry reaalitalouteen. Ja tältä kannalta katsottuna, jos pääomamarkkinaunioni voi luoda laajemman ja paremmin toimivan pääomamarkkinan, niin tämä on todella tervetullutta. Ja tältä kannalta me toivotamme tervetulleeksi myös tämän arvopaperistamisaloitteen. Ja tärkeää tässä on se, että voitaisiin varmistaa niille, jotka eivät pysty tällä hetkellä – pääsemään pääomamarkkinoille. E, eli nämä, näille tahoille, lähinnä pk-yrityksille, olisi tarjolla rahoitusta muuta kautta. Pk-yrityksethän ovat euroalueen talouden perusta ja ne joutuvat lainaamaan pankeilta. Heillä ei ole, niillä ei ole mahdollisuutta lähteä pääomamarkkinoille, koska pääomamarkkinat on suunniteltu suuryrityksiä varten – pääasiassa. Joten tältä kannalta katsottuna, niin, jotta pääomamarkkinat tai pääomamarkkinaunioni voisi olla todellisuutta, niin tarvitaan merkittävää työtä vielä, jolla pyritään harmonisoimaan jäsenvaltioiden lainsäädäntöä. Esimerkiksi konkurssilainsäädäntöä täytyy yhdenmukaistaa muun muassa niin, että meillä voisi olla eurooppalainen tai euroalueen kiinelainamarkkina. Eli erinäisiä aloitteita täytyy suorittaa. Ja senpä takia tämän aloitteen piiriin kuuluukin suurin osa työstä. Ja sitten tästä toisesta seikasta myös, Olemme tyytyväisiä siihen, että komissio on käynnistänyt tai julkistanut tämän investointistrategian ja olemme todenneet useaan otteeseen, että on ehdottoman välttämätöntä, että hallitukset ja jäsenvaltiot osallistuvat tähän aloitteeseen. Ja tietenkin nopeus, tahti on aivan keskeinen asia, koska Euroopan talous ja euroalueen talous tarvitsee tällaista ponnistusta, jotta investoinnit voitaisiin saada käyntiin uudelleen. Sekä julkisen sektorin että yksityisen sektorin sijoitustoiminta on historiallisesti matalimmalla tasolla koskaan. Ja on aivan selvää, että korkeampi investointien taso on keskeinen tekijä, jotta saataisiin tämän hetken sykliseltä elpymiseltä näyttävä tilanne rakenteelliseksi elpymiseksi. Kiitos thank you and you are committed to, to have a... Niin, olette sitoutunut siihen, että saadaan neuvottelut pikaisesti päätökseen. Pidän myös hyvänä teidän arviotanne, joka, joka liittyy penaalisiin äh, kysymyksiin, joka liittyy tähän äh, valtiolainen osto-ohjelmaan. Sitten Tom van den kansanpuolueista. Kiitos puheenjohtaja tästä nimeni oikein. Kiitos puheenjohtaja Rakki. Ensimmäinen kysymykseni, meillä on kaksi kysymystä, on ne, jotka ovat tätä määräistä keventämistä vastaamassa mieltä, että sillä olisi kielteinen vaikutus siinä mielessä, että hallitukset eivät olisi enää niin halukkaita toteuttamaan rakenteellisia Minusta tämä on totta kai päinvastoin, vaan tämä todellakin tähtää siihen, että pyritään vakauttamaan budjetteja. Mutta Haluaisin kuulla vielä kerran, miksi rakenneuudistukset äh, ja budjettikuri ovat sellaisia, että ne kautta voidaan saada aikaan paremmin muutoksia Euroopan hyökkäyksiä, jotka luovat yritysystävällisemmän ympäristön. Miksi teidän mielestänne tämä politiikka, miksi jossa on mukana niin keventäminen on tällä järkevintä? Sitten alkukommentteihin liittyen on sanottu, että EKP siinä, että se pyrkii ostamaan 60 miljardia äh, valtiolainoja kuukaudessa joutuu äh, ongelmiin, koska on riittävästi varoja käyttävissä asia, arvopapereita saatavilla. Oletteko tästä yhtä mieltä? On, on the first point. Ensimmäisestä kysymyksestä toteaisin, että ensinnäkin me pohdimme kovasti sitä, että onko olemassa suhde markkinakorkotason ja hallitusten kannusteiden välillä, kannusteiden, joita niille annetaan uudistusten suorittamiseksi. No, suhde on olemassa, mutta se on hyvin epäilyttävä ja riippuu todellakin minkä tyyppisestä suhteesta puhutaan. Esimerkiksi, oletko todella sitä mieltä, että korkea korkotaso markkinoilla siis olisi kannuste hallituksille parantaa esimerkiksi koulutusjärjestelmäänsä tai oikeusjärjestelmäänsä tai vaalijärjestelmäänsä tai perustuslakia tai jopa työmarkkinoita. Jos nyt katsotaan työmarkkinauudistuksia, niitähän on tapahtunut paljonkin jo siinä vaiheessa, kun korkotaso on laskenut merkittävästi. Mutta samanaikaisesti jonkinlainen suhde voi olla hallituksen budjetin koon ja korkotason välillä, joten meidän täytyy erottaa nämä toisistaan. Asia ei ole ollenkaan niin selvä kuin usein kuullaan sanottavan ja argumentoitavan. Ja sitä paitsi voitaisiin argumentoida päinvastoinkin nimittäin, nimittäin siinä määrin kuin rakenne rakenneuudistuksiin ryhdytään, niin ne lisäävät raha, tai rahapoliittisten uudistusten laajentumisvaikutusta. Eli vaikutus voi olla molempiin suuntiin, tämä ei ole niin selvää. Ja sitten toinen kysymys on, että eivätkö rakenneuudistukset ja kasvuystävällinen, ystävälliset toimet eivät ne ole tarpeeksi. No, jos ongelmat olisivat vain rakenteellisia, niin olisi, olisivathan se, mutta todellisuudessa ne eivät ole pelkästään rakenteellisia, vaan ne ovat myös syklisiä, suhdanteisiin liittyviä. Eli tältä kannalta katsottuna matalammat reaalikorot ja korkotaso ovat tärkeitä talouden elvyttämiseksi, koska rahapoliittisten toimien vaikutukset siirtyvät reaalitalouteen eri reittejä pitkin. Ja senpä takia katsomme, että meidän rahapolitiikka, tällainen sen laajentuminen on tarpeen, jotta voitaisiin saada inflaatio takaisin tavoitetasolle, eli lähelle kahta prosenttia, ja, mutta sen alle siis keskipitkällä aikavälillä. Toinen seikka koskee sitä, että niin, valtion velkakirja markkinat ovat se keskeinen kysymys tässä osassa maailmaa ja, maailmaa ja olemme viime vuodesta ison osan käyttäneet keskustellaksemme siitä, että nämä markkinat ovat liian isot, niiden pitäisi hieman, hieman heikentyä ja nyt meillä ollaan sitten huolestuneita siitä, että ei löydy riittävästi omaisuuseriä. Sitten on kaksi erilaista velallisia, eli euroalueen asunnon omistajat ja sitten taas ei euroalueen. Ja miksi saattaa olla sitten vaikeata löytää omaisuuseriä tiety, tietyn, tietyssä kategoriassa, niin se voi johtua siitä, että puutetta on tietyssä osassa maailmaa. Markkinoiden, markkinoilta saatu palaute kuitenkin osoittaa, että mitään ongelmia meillä ei ole. Thank you. Kiitos. SD Fernández. Muchas presidente. Kiitos puheenjohtaja herra Draghi. Teidän puheenvuoronne vuoden 2015 Finance Dayn aikana, jotka liittyvät siihen, miten välttämätöntä on saada aikaan lähempää lähentymistä tuntuneiden välillä, kävi sitä, että itsemäisoikeutta jaettaisiin yhteisten markkinoiden puitteissa arviohykkeellä tapahtui sinä aikana, kun tuli uutinen sitä, että EKP on saanut noin 13 miljardia käyttöön aikana 33,1 Euroopan keskuspankkeuksema säännön mukaisesti. Nämä edut ovat osa varauksia, jotka sidotaan artiklassa 33 kohdassa 1a 80 prosenttisesti enintään. Eli nämä osake- osakkeenomistajat, jotka ovat siis kansalliset keskuspankit, ne jakavat keskenään samoin jäsenvaltiot, joten artiklojen mukaisesti 4.1, joka koskee siis EKPtä, ja myöskin Euroopan unionin toimintakoskemusopimuksen mukaisesti on kohta, jossa on määritelty se osa uudistuksista, että voitaisiin tehdä uudistuksia Euroopan keskuspankin osalta – ja sääntömenettelyllä ja miten äh, näitä voitaisiin käyttää muihin tarkoituksiin. Joten se, että pyritäisiin parantamaan rahaliiton äh, johdonmukaisuutta, josta on puhuttu tänä aamuna, kuitenkin EKP voisi, voisi osaltaan käyttää osan voitosta tähän yhteiseen äh, EUn budjettiin, nostaa sinne päin ajatellen – sitä, miten välttämätöntä on saada aikaan johdonmukaisuutta rahaliiton ja fiskaaliunionin välillä, pitäisi pyrkiä katsomaan Euroopan kansanpuolen keskuspankin toimivaltaa. Olette ehdottomasti te sitten sitä mieltä, että tässä aliassa ei pitäisi tehdä minkäänlaista aloitetta, jolla pitäisi parantamaan talous- ja rahaliiton johdonmukaisuutta ja toimintakykyä. Uh, your, question is, uh, Kysymyksenne on sekä kiinnostava että vaikea. Vaikutelmani on, että ei EKPn tehtävä ole tehdä tuollaisia lainsäädännöllisiä aloitteita. Se on jäsenvaltioiden, jotka saattavat päättää, että, että voitat kansallisen budjetin budjetteista kulkeutuvat jonnekin muualle, esimerkiksi yhteisen budjettien, on tavallaan niiden tehtävä toimia. Me olemme toimijoita, jotka täytäntöön panevat lainsäädännöllistä mandaattia sen sijaan, että tekisimme aloitteet, jotka vaikuttavat kansallisiin budjetteihin. On jäsenvaltioiden tehtävä aloittaa tämä prosessi, jos ne niin haluavat säännöt muuttuisivat. Olettaisiin tämä vaatisi sopimusmuutosta sen takia. Mutta perusnäkökohta on, että on jäsenvaltioiden tehtävä ryhtyä tuohon aloitteeseen. E, e, el artikulo... Niin artikla 41, joka koskee EKPn siis perussääntöä on sen mukaan EKP voi ryhtyä aloitteeseen tässä asiassa, joten uskoisin, mutta te todellakaan siis ette halua tehdä sitä. As I said, your questions... Kuten sanoin, kysymykseni on liian vaikeimmilla tässä. minun täytyisi tarkastaa asia, joten lähetän vastauksen kirjallisena myöhemmin. Actually is a recommendation on the proposal. Tuon komissio voi tehdä suosituksia aloitteeksi. Verne Langen. Kiitos puheenjohtaja. Minuakin kiinnostaisi saada tietää nämä luvut, joita tähän mennessä on jaettu eri omistajille. Tämä on hyvin mielenkiintoista. Minulla olisi kolme kysymystä. Ensinnäkin herra pääjohtaja sanoitte, että rahaliitto finanssiunioni ei ole vielä täydellinen. Te ette kuitenkaan sanonut, mitä askelia teidän mielestänne pitäisi ensisijaisesti ottaa. Meitä kiinnostaisi tämä, mitä kaikkea siihen sattuu mahdollisesti kuulua. Toinen kysymys, inflaatiovaara joissakin jäsenvaltioissa. Sitä on puhuttu pitkään ja paljon, ja te olette myöskin perustellut tämän, mutta eikö ole kuitenkin joillakin markkinoilla, esimerkiksi kiinteistömarkkinoilla, ensimmäisiä merkkejä ylikuumenemisesta, joka mahdollisesti voi inflaatioarvioinnissa olla sellainen asia, joka pitäisi ottaa huomioon yhdessä myöskin rahanarvon arvioinnin yhteydessä. Kolmeksi euro on suhteessa moniin tärkeisiin kansainvälisiin valuuttoihin menettänyt arvoaan. Mitä vaikutusta tällä on kansainvälisiin taloussuhteisiin? Miten te näette tämän ennen kaikkea ajatellen äh, nousevia talouksia? Valtuuskuntamme kävi äskettäin Kaakkois-Aasiassa ja saatoimme siellä kuulla huolestuneisuutta siitä, että euron ja dollarin välinen suhde näin lyhyellä aikavälillä on muuttunut näin paljon. Miten te näette kansainväliset ongelmat suhteessa siihen, että euro on nyt tällaisessa syöksylennossa suhteessa tärkeisiin valuuttoihin? The, uh, on, on the first question. Ensimmäiseen kysymykseen toteaisin, että minulla on ollut mahdollisuus todeta, että meillä on kahdenlaista konvergenssia, jonka suhteen meidän täytyy tehdä työtä unionia vahvistaaksemme. Yksi on taloudellinen konvergenssi ja toinen on sitten taas toimielimiin liittyvä konvergenssi. Taloudellinen versio on tärkeä, koska me emme ole vielä kuitenkaan yksi ainoa maa. Jokaisen maan täytyy pystyä seisomaan omilla jaloillaan ja tässä mielessä sen täytyy päästä kilpailukykyiseksi ja pysyä sellaisena. Ja siinä, mielin, siinä mielessä sitten taas maiden täytyy konvergoitua äh, rakenneuudistusten myötä soveltamalla parhaita käytänteitä. Ja toisen tyyppinen yhdentyminen tai konver- lähentyminen, konvergenssi, on tämä äh, toimielinen tapahtuva, johon viittasin jo aikaisemmin. Eli tämä koskee sekä talous- että finanssipuolta. Ja kun viittaan taloudelliseen institutionaaliseen konvergenssiin, niin tässä ajatuksena on se, että rakenneuudistusprosessista voisi tulla e- Eurooppa-keskeisempi sen sijaan, että se olisi vain ja ainoastaan kansallisiin todellisuuksiin keskittyvä. Me olemme saaneet budjettiprosesseista ja Eurooppa-keskeisempiä tiettyjen sääntöjen, uusien sääntöjen nojalla. Ja voitaisiin ajatella, että samoja sääntöjä voitaisiin kenties soveltaa myöskin rakenneuudistuksiin ja taloudelliseen konver- konvergenssiin. Ja sitten lopuksi vielä toimielimiä koskeva konvergenssi on suurempaa finanssipuolella. Ja kyseessä ei ole mikään lyhyen tai keskipitkän aikavälin ehdotus, vaan sen pitäisi perustua moniin eri vaiheisiin mutta lopulta pitäisi olla helpompaa, jos taloudellinen konvergenssi on olemassa toimia tehokkaasti. Kansalaiset pelkäävät tietenkin, että jotkut joutuvat aina maksamaan jonkun toisen velkoja koko ajan. Ja Tällä, tällä tavallahan tapahtuu, jos maita on vain yksi niin kuin USAssa, mutta me emme ole samanlainen unioni kuin USA osavaltioinen. osavaltioinen. Meillä on eri maita ja siksi aina pidän kiinni siitä ja sanon, että jäsenvaltioiden pitäisi pystyä seisomaan omilla jaloillaan, koska tätä unionina, unionia ei luotu siksi, että aina joku olisi velkaa ja joku olisi velkoja. Ja toinen kysymys liittyy siihen, että viittasit tai eh, vihjaisit kahteen vaaraan, jotka rahapolitiikkamme saattaa aiheuttaa. Ensimmäinen on rahoitus, epävakaus ja sitten toinen on yhtäkkiset valuuttakurssien muutokset, jotka voivat saada aikaan ongelmia muille maille. No ensinnäkin sanoisin kerran vielä, että meillä on mandaatti ja siinä mandaatissamme vaaditaan meitä asettamaan itsellemme ja saavuttamaan hintavakaus ja se tapahtuu pitkä, keskipitkällä aikavälillä inflaation, pitämällä inflaatio lähellä 2 prosenttia. Ja samanaikaisesti me olemme tietoisia rahoitusvakauteen liittyvistä riskeistä. Ja toteamme kyllä, että tällä hetkellä emme näe kiinteistömarkkinoilla näitä riskejä olevan. Me ilman muuta seuraamme kaikkia näitä riskejä. Ja vastauksemme näihin riskeihin pitäisi löytyä sieltä makrovalvontavälineistä. Ja, ja mehän, meidän mandaattimme mukaisesti siis tavoitteemme on hintojen vakaus. Ja sama huomio voitaisiin soveltaa niihin huolenaiheisiin, jotka monet monet nousevien markkinoiden maat ovat esittäneet, eli äh, vaihtokurssien äh, epävakaus. EKP, Englannin pankki, Japanin pankki ja USA keskuspankki, kaikki nämä harjoittavat rahapolitiikkaa mandaattinsa perusteella, ja nämä mandaatit ovat kansallisia, eivätkä suinkaan maailmanlaajuisia. Eli vaikka me kuulemme toisiamme äh, hyvin usein ja vaihdamme tietoja ja näkemyksiä, niin kaikki kumppanit, kumppanuudet ja kumppanit maailmanlaajuisella tasolla joutuvat tekemään päätöksensä kansallisen mandaattiensa perusteella. Ja silloin ei katsota toisen valtioiden oikeusjärjestöstä silloin, kun tätä mandaattia pannaan täytäntöön. Minä Gil. Kiitos puheenjohtaja. Herra pääjohtaja mitä niin, määrällisen keventämisen alkuvaikutuksen tulee. Olet optimistinen, korkotaso erittäin alhainen, jos kiinalainen korot houkuttelevat uusia lainaajia, mutta minkälaista vaikutusta te ennustatte 2016 joulukuun lopulla? Onko mahdollisuus silloisen tilanteen mukaan, että joudutte jatkamaan kueita? Jatkaan siitä näkökohdasta, jonka Langen esitti minkälaisia vaikutuksia tämä näette Euroopan talouksille? Ottaa huomioon, huomioon muutokset Yhdysvallassa, jossa keskuspankin äänensävy on yhä maltillisempaa ja mahdollisesti ennustelee korkotason nousua lähikuukausina. että trendi meidän investointeihin Euroopassa viitan jälleen kiinalainoihin ja pekoyrityksiin. Ja se hemmousta toinen kysymys sanoi, että, että pääomamarkkina on ja niissä vauhti on tärkeää. Olen huolestunut siitä, mitä komissio ehdottaa, eli että 2019 olisi takaraja pääomamarkkinaunionit, kuten sanoitte, täydentävät äh, pankkirahoitusta, äh, PK-rahoituksen arvopaperistämisen kautta, mutta haluaisinpa kysyä teiltä, onko hyväksi espanjalaisille tai portugalaiselle pk yritykselle Onko se yhtä hyödyllistä niille Saksalla se ottaa huomioon niin nämä erilaiset profiilit ja miten me vältämme sen, että me joudumme uusia kuplia tulevaisuudessa? Um, on, on your first... Ensimmäiseen kysymykseen. Ostot, niillä on tarkoitus toteuttaa syyskuun loppuun 2016 asti. Joka tapauksessa niitä tehdään niin kauan, kunnes näemme, että tapahtuu inflaation osalta so- kestävää sopeutumista, joka vastaa meidän tavoitettamme, joka olisi inflaatiotason saavuttaminen keskivillä aikavälillä, joka olisi lähellä 2 prosenttia, mutta sen alla. Eli me emme muuta politiikkaamme siksi, että on jokin havainto jonakin tiettynä hetkenä, tai siksi, että on muutoksia jotka eivät ole kestäviä ajallisesti. Nämä ovat ne vaatimukset, jotka tässä ovat. Me siis jatkamme e, tätä. Meidän projektiomme liittyvät nimenomaan siihen, että ohjelma toteutetaan kokonaisuudessaan. Eli pitäisi olla kestävää sopeuttamista, mitä tulee inflaatioon, eli inflaatio, ei inflaation arvojenakin tiettynä hetkenä, ja kestävää e, muutosta, ei mitään jompaan kumpaan suuntaan tapahtuvaa nopeaa muutosta, joka voisi sitten johtaa jonkinlaiseen muutokseen strategiassamme. Toinen kysymys. Voisitteko toistaa toisen kysymyksen? Tämä koskee pääomamarkkinaunionia ja sanoo, että vauhti on tärkeä ja komissio ehdottaa 2019. Olen huolenaiheeni miten me vältämme kuplia ja sitten profiilit äh, saksalaisen ja äh, espanjalaisen pk-yrityksen profiilin välillä. Eli todellakin me seuraamme kaikkia riskejä, jotka liittyvät äh, finanssivakauteen minä hetkenä tahansa. Totta kai me tiedämme, että alhaisissa korkotasoissa on tämä riski itsessään. Joten me olemme varvillamme, mutta mutta vastaus näihin riskeihin, sen täytyisi tulla makrovakausvälineiden käyttämisellä, ei siinä, että tulee muutos rahapolitiikan linjassa, joka on suuntautunut siihen, että saavutetaan rah- hintavakaustavoite. Haluaisin vakuuttaa, että me seuraamme todellakin näitä riskejä, jotka liittyvät rahoitusvakauteen ja meidän, meidän pankki- ja rahoitusjärjestelmämme on eh, vastuskykyisempi kuin se oli muutama vuosi sitten. Muutokset vaihtokursseissa, mutta myöskin muutokset erityisissä joukkovelkakirjamarkkinaolosuhteissa olisivat muutamia vuosia sitten voineet vielä aiheuttaa epävakauden aallon, mutta nyt näyttää siltä, että ne on markkinoilla hyvinkin voimakkaasti, tehokkaasti absorboitu. Päämark- kehitys on hyvä asia, se vahvistaa edelleenkin meidän rahoitusmarkkinaunioniamme. Se tekee siitä vähemmän riippuvaisemmin pelkästään pankkijärjestelmästä ja periaatteessa sen tulisi tehdä PK-yritykset rakentaa rakenteellisesti sellaisiksi, että ovat lähempänä rahoitusmarkkinoita niin, että niin on helpommin saada luottoa silloin, kun se on tarpeen. Thank you. Now, last speaker. Yes, Thank you, Chairman. Kiitos, puheenjohtaja. Viimeiset kysymykset ovat tietysti aina vaikeampia. Kollegat ovat kysyneet paljon, mutta Randraakin ensimmäinen kysymykseni on, näettekö tällä hetkellä riskiä markkinakuplasta. Muistan hyvin, miten lokka-marraskuussa viime vuonna ette nähneet tuollaista riskiä. Oletko samaa mieltä viime vuoden lausuntojen kanssa vai oletko sitä mieltä, että äh, tilanne muuttunut, heijastavatko joukkolainojen hinnat, korot, äh, tällaiset tilannetta vai onko yhteys kadonnut? Ja sitten pankit, vakuutuslaitokset ja eläke firmat, miten kannattaa asema. Toinen kysymykseni liittyy qe -hen. Totta kai tämä keventäminen on tärkeintä silloin, kun rahoitusmarkkinoilla on mullistuksia. Aloitteko oikean aikaan, olisiko pitänyt aloittaa aikaisemmin? sen myönteisten vaikutusten maksimoimiseksi? Ja onko euroalueen taloudellinen hallinta teitä ryhtymästä noihin toimiin aikaisemmin? Ja lopuksi ihan lyhyesti, ymmärsikö me oikein, kun vasta sitten määrällisen keventämisen loppumisesta ymmärsikö oikein, että jos inflaatio, polku ei vastaa EKPn tavoitteita, näet, että QE jatkuisi joulukuun 2016 jälkeen. Voitte kahdella tällaista mahdollisuutta. Kiitos. Kiitos. Vastaus kolmanteen kysymykseen on kyllä, todellakin. Ja vastaus toiseen kysymykseen kuuluu seuraavasti. Huhtikuussa 2014, siis viime vuonna, erään puheen yhteydessä esitin kolme ehtoa. Ensimmäinen niistä oli siis se, että rahamarkkinat kiristyisivät ja se olisi vastoin tahtoamme. Ja toinen oli sitten tärkeysjärjestyksessä ja myöskin ajallisessa järjestyksessä oli se, että pankkien kanamat kanavat heikkenisivät ja se taas heikentäisi rahoituksen välitysketjua. Ja kolmas seikka oli inflaatio-odotusten heikkeneminen. Tuohon aikaan olimme jo toimineet tämän ensimmäisen ongelman suitsimiseksi ja sitten pian sen jälkeen toiseen ongelmaan puutuimme toimimalla siten, että kohdennettaisiin pankkeihin toimenpiteitä, jotta ne voisivat antaa lisää lainaa lainaa reaalitalouteen la, talouteen omaisuusvakuudellisten arvopaperien ostoilla. Ja sillä oli sama tavoite, eli siis kanavoitaisiin rahoitusta reaalitalouteen. Ja nyt nämä Päätökset hän olivat saaneet merkittäviä vaikutuksia aikaan hintatasoihin, nimittäin sekä omaisuusvakuudelliset arvopaperit että lainakorot äh, reaalitalouteen olivat laskeneet merkittävästi näiden kahden päätöksen seurauksena, mutta ne eivät olleet riittävän kokoisia, joten elokuun alkuun mennessä pitkä, äh, keskipitkän aikavälin invaatio odotteet kääntyivät jälleen alaspäin. Ja silloin eh, pidettiin tämä Jackson Holes-puhe ja silloin käynnistettiin eh, määrällisen elvyttämisen pohtiminen. Ja sitten etenimme sillä tiellä. Eli tämän ajoituksen takia kaikki tämä tapahtui, ei niinkään sen takia, mitä te ystävällisesti kutsuitte eh, meidän institutionaalisen ympäristömme rakenteeksi. Ja ensimmäinen kysymyksesi koski sitä, että onko eh, velkakirjamarkkinat, tai voiko siellä syntyä kupla täytyy erottaa toisistaan valtion velkakirjat ja yritysvelkakirjat. Me en näe hallitusten tai valtion velkakirjojen kohdalla mitään eh, hankaluuksia, että siellä puuttuisi likviditeettiä. Ja meidän lainan osto-ohjelmamme pitäisi toimia siltä osin hyvin. Paljon kiitoksia pääjohtaja Draghi. Sanko, ymmärsin sen Ah, ESRB. ymmärsin, että vastannut yhtä kysymykseen. Kreikan pankkien maksukyky. Weizsäcker kysyä tästä. Taisin tämän vastannut tuohon. Voimme tässä SRB-sessiossa vastata siihen, koska sehän on järjestelmäriskikysymys myös. Saanko minuutin? Kahden minuutin taukoa.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 Colleagues, let's start our next point of the agenda. Niin, Aloitetaan seuraava esityslistan kohta. Eli vaihdamme edelleen ajatuksia äh, herra Draakin kanssa, mutta nyt hän onkin sitten Euroopan järjestelmäriskikomitean puheenjohtajana paikalla. Ja viime marraskuussa hän otti esille hyvin mielenkiintoisia asioita väärinkäytösriskeistä ja muista. Ja tässä kohtaa hän sitten lupasi valtion velkaa koskevan ää, altistumisen ää, raportin. Ja sitten tästä jonkinlainen versio on toimitettu jo Ekonin valiokunnan jäsenille. Kiitoksia tästä paljon ja Draghille jälleen puheenvuoro. Kiitos arvoisat, ehkä valikunnan jäsenet, ovat näistä herrat. Minulla on suuri ilo päivittää tilannetta valikunnassanne liittojärjestelmän riski komitean puheenjohtajana tämän elimen puheenjohtajan ominaisuudessa. Mahdollisuus la- laajaan rahoitusjärjestelmä häiriön on yksi pääuusista talouden elpymiselle ja järjestelmän riskikomitealla on avainrooli tällaisen toiminnan keskeytymisen riskin estämisessä rahoitusjärjestelmässä EU-ssa. Ja tässä mielessä äh, komitean toimet rakenteellisen ja syklisen makrovalvontapolitiikan kehittämisessä ja täytäntöönpano koordinoinnissa kautta Euroopan loppujen lopuksi parantaa Euroopan kansalaisten hyvinvointia. Tänään keskityn kahteen tärkeään kehitykseen. Ensinnäkin annan yleiskuvan näistä mennistä markkittavista makrovalvontapolitiikan toimista, joihin on ryhdytty EU-ssa sen jälkeen kuudet pankkien uudet pääomavaatimukset tulevat sovellettaviksi 15 kuukautta sitten ja toiseksi keskustelee riskikomitean äskettäisestä kertomuksesta, joka koskee säätelyviranosta käsittelystä koskien valtion velkariskiä ja siitä lopetetaan painottamalla työtä, jota me tällä hetkellä ei-pankkien makrovalvonta keikosta pääomaa vaatimusdirektiivi astus, jotka olivat sovellettavissa 2014 alussa merkitsevät varsinaista virstanpylväsinnovointia makrovalvonta politiikassa EU-ssa nämä säännöt antoivat viranomaisille uusen politiikkakeinoit, joilla tarttua rahoituksen vakausriskeihin. Sen lisäksi EJRK sai uusia tehtäviä sääntöjen mukaisesti, kuten tiettyjen välineiden käytön ohjaaminen, sen lisäksi myöskin vastasyklisen pääomapuskurin luominen 2006, kesäkuussa, ja se on antanut myös lausuntoja välineitä käytöstä, kun tässä on tehnyt esimerkiksi Belgian keskuspankin toimien suhteen, jotka liittyivät kiinnelainoihin. Kun puhuin valiokunnassanne marraskuussa viimeksi, puhuin varhaisesta kehityksestä makrovalvontavälineiden kehittämisessä, kun uudet pääomitussäännöt ovat olleet voimassa, eli vuoden voin antaa yksityiskohtaisemman kuvan. Vuoden 2014 alusta siinä 45 uutta makrovakauspolitiikkatoimenpidettä on otettu käyttöön EU-ssa EJRK on lippulaivakertomuksessa ja käsikirjassa antamia mukaisesti nämä koskevat pankkisektorin makrovalvontaa. Tähän listaan kuuluu päämävälineet, jotka ovat CRDn, CRR-nastuksen ja direktiivin mukaiseksi sekä kansallisen äh, lainsäädännön alaiset toimet, kuin muun muassa lainaosuuskatot luototusosuuskaatot. Sen lisäksi 45 pienempää hallinnollista toiminta, tointa on hyväksytty. EJRK on luettanut kaikki nämä 90 toimenpidettä verkkosivulla ja tämän luettelo, jota päivitetään ajoittain. Hei, josta JRK on keskeistä roolia tiedonvaihdon napana koskee makrovalvontapolitiikkaa EU-ssa. Annan teille yleiskuvan näiden uusien makrovalvontapolitiikkatoimenpiteiden sisällöstä. Meidän puolet näistä 90 toimenpiteistä ovat taloudellisesti merkittäviä. Loput esimerkiksi pääomapuskurin tai vastasyklisen pääomapuferin asettamisen nollan prosenttiin ovat pikemminkin hallinnallisia ja menettelytavallisia. No neljä, puolet näistä 90 toimesta on hyväksytty, otettu käyttöön vain neljässä jäsenvaltiossa, Tanskassa, Slovakiassa, Ruotsissa ja yhdistyneessä kuningaskunnassa. Jotkut jäsenvaltiot eivät ryhtyneet niinkään toimia 2014, mukaan lukien Ranska, Saksa, Italia, Puola ja Espanja. Suuri enemmistö näistä toimista ovat tiukentavia tai pääoman toimia. Suurin osa niistä, noin 80 prosenttia, tarttuvat se jotka liittyvät luotetuksen kasvuun ja velkavipuun oma pääomaosuuteen. Lopputoimet liittyvät systeemisiin riskeihin, jotka liittyvät suuriin ja monimutkaisiin pankkiryhmiin. Useampi jäsenvaltio on ottanut käyttöön toimia, jotka pyrkivät säännöttämään pääomavaatimustasot, jotka olivat voimassa ennen CRD ja CRR-direktiiviä ja asetusta siis on muita toimia, jotka eivät ole vielä sitovia, mutta tämä saattaa muuttua, kun suhdannekehitys etenee. Kiinteistösektori on ollut merkittävässä asemassa toimenpiteissä, esimerkiksi mitä tulee kiinalainojen riskipainotuksiin ja luototusasteeseen luottojen tulojen suhteeseen. Tämä laaja toimenpiteitä. vaihtelualla on merkittävää, sillä makrovastupolitiikka on vielä kehitysvaiheessa. Tässä hengessä EIRK on jatkanut työtään makrovalvontavälineiden käytössä, jotka liittyvät mahdollisiin systeemisiin riskeihin, jotka liittyvät kiinteistösijoituksiin. Ja seuraavassa kuulemisessa aion anta, pyrin antamaan yksityiskohtaisempia tietoja työn tuloksista. Keskustelussa kansallisten viranomaisten kanssa näistä toista IRK on todennut, että äh, rajat ylittäviä vaikutuksia arvioidaan vain vähän. Ja yleensä kansallisia toimia toimiin liittyy vastavuoroisia toimia toisessa jäsenvaltiossa vain harvoin. Otan kaksi esimerkkiä. Haluaisin ensiksi onnitella Hollannin viranomaisia siitä, että ovat päättäneet vastavuoro, vastavuoroisia toimia liittyen mainittuihin Belgian keskuspankin toimiin, minkä seurauksena tiettyjen luottojen riskipainoja on tilapäisesti lisätty Belgiassa. Tämä vastavuoroisuus päätöksen pohjalta hollantilaiset pankit, jotka lainaavat Belgian asukkaille, noudattavat samoja makrovalvontaehtoja. Viime vuonna Estonia lisäsi pankkien systeemiriski bufferia puskuria tarttuakseen tiettyihin rakenteellisiin riskeihin ja pyysi, että makrovalvontaviranomaiset muualla Pohjois-Euroopassa toimisivat vastavuoroisesti välttääkseen sen, että isot ulkomaiset pankit kiertäisivät nämä toimet. Keskustelut jatkuvat ja vetoaisi viranomaisiin muissa maissa, että he ottaisivat tuon pyynnön vakavasti huomioon. Minä uskon, että vastavuorois on hyödyllistä koska se tasapelin kenttää ja vähentää sitä vaaraa, että ulkomaisten pankkien toimet vähentävät toimien tehokkuutta. Meidän täytyy taata ETS-valtiot ja rahoitusvakauspolitiikka kautta EU soveltuu, sitä sovelletaan yhdenmukaisesti, kun ne tarttuvat samanlaisiin riskeihin samalla alueella. JRK perehtyy näihin asioihin yksityiskohtaisemmin rakentaakseen sisään vapaaehtoisia vastavuoroisia menettelyjä EIRK-jäsenten kesken. Nyt haluaisin tarttua äh, substantiaalisen makrovalvontapolitiikkaan kannalta perityisaiheeseen, eli valtion velkariskin säätelykäsittelyyn. Me olemme nähneet, että merkittäviä systeemisiä riskejä voi syntyä pankkien ja valtionvallan kytkyksistä. Tätä ajatellen ERK on toskenut yli kaksi viikkoa kriittisesti arvioidakseen valtionvelan käsittelyä säätelyssä. Aikaisemmin tässä kuussa ERK julkaisi yksityiskohtaiset havaintonsa äh, ja valtion lainoihin liittyvät riskit, mitä käsitellään usein suopeammin kuin esimerkiksi yritysriskejä, niin kuin pankki- ja vakuutussäätelyssä esimerkiksi valtionvelaan ovat, niissä on poikkeus tähän suurten riskien regiimiin, ja niissä on alhainen usein nolla pääomavaatimus. Argu, raportin argumentin mukaan tämä, nämä säännöt aliarvioivat valtion maksukyvyttömyyttä, ja sen takia vetää se heistä riskejä, jotka liittyvät valtionvelkariskiin. riskiin suostumuskäytös myöskin johtaa systeemisen riskiin, joka johtuu liikainvestoinnista julkiseen velkaan ja tällaisen crowding out syrjäyttämisefektiin koko taloudessa ja se vahvistaa pankkien ja valtionveran kytköksiä. samaan aikaan raportti myöskin painottaa, että kaikki muutokset nykykehikkoon täytyy suunnitella huolellisesti ja kalibroida, jotta luodaan aikeat kannustamiset rahoituslaitokselle lisäämättä myötäsyklisyyttä tai lisäämättä epävakaisuutta velkamarkkinoilla. Se tarkastelee useampia politiikkavaihtoehtoja, jotka voidaan toteuttaa itsekseen tai muiden toimien yhteydessä. Nämä politiikkavaihtoehdot sisältävät esimerkiksi päivävaatimusten lisääminen valtionvelkariskille ja suurten riskien kattojen soveltamista politiikkavaihtoehtoja tarkastellaan niiden etujen ja haittojen suhteen ja niiden mahdollisten vaikutusten suhteen, mitä tulee rahoituslaitoksiin ja markkinoihin. Haluaisin painottaa, että kertomus keskittyy siihen, että tämä rahoitusvakaus pitkällä aikavälillä, eikä siinä tarvita mihinkään, mihinkään lyhyen aikavälin ongelmiin. On myös välttämätöntä saada aikaan edistystä kansainvälisellä tasolla samassa kysymyksissä. Kertomuksessa mainitut politiikkasuositukset täytetään pannaan vasta, kun sen sektorin joukkolainen markkinat ovat vakautuneet ja Baselin sopimuksen uudelleenarviointi kehys on olemassa. ERK on Tuon kertomus on hyödyllinen viite kohta Euroopassa, mutta myöskin Baselin pankkivalvontakomiteassa, joka on äskettäin saattanut alulle Baselin sopimukseen uudelleen arvioinnin liittyen julkisen velan riskiin. Olen luottavainen, että kertomukselle lisää keskustelua, jonka aika on ottanut jo kauan aikaa sitten. Puheenjohtaja, kun arvoiset jäsenet lopettaisin muutamalla yleisellä huomella liittyen makrovalvontapolitiikkaan. Sen jälkeen, kun RKP perustettiin vuoden 2010 lopulla, makrovalvontapolitiikka on men edennyt pitkälle. Makrovalvontaviranomaisille on annettu vastuu kautta EUn EJRK-suositusten pohjalta 2011 jos vaatimassa direktiivin astuksen nämä maksavalvontaviranomaiset ovat saaneet merkittäviä valtaoikeuksia. Markkavalvontapolitiikan tekeminen on, on nyt ihan hengissä ja vauhdissa, mikä näkyy näistä 90 toimenpiteistä, jotka on hyväksytty vuodessa. EIRK arvioi ei ainoastaan makrovalvontapolitiikan tilannetta, vaan myöskin sitä, josko makrovalvontapolitiikan kehikko on asianmukainen. Tähän liittyy rakenteellisia aiheita, kuten julkisen sektorin la- lainojen, velkakirjojen säätelykäsittely, sen löytyy myöskin makrovalvontapolitiikan ulottaminen ei-pankkeihin, jolla ihan tärkeämpi on se Euroopan rahoitusjärjestelmästä JRK etenee työssään makrovalvontapolitiikan soveltamisessa rahoitusmarkkinatoimintaan ja ei-pankkirahoitus äh, laitoksiin, myös niin sanottuihin varjopankkeihin. Otan yhden esimerkin. EIRK on esimerkiksi perillä, että systeeminen liittyy tällaiseen äh, likviditeettiin kierteisiin, tällaisen kielteisiin noidankeihin, jossa rahoitus- ja markkinalikviditeetti ovat vuorovaikutuksessa, jostain tartuntavaikutuksia on yhä olemassa. Näitä systeemisten riskien vähentämiseksi makrovalvontaviranomaiset voisivat harkita, että ne asettavat konservatiivisia minimiä ja aika, ajassa muuttuvia vakuusvaatimuksia, vähentäen yksittäisten vakuusvaatimusten lisäämisen vaikutuksia. Tällainen makrovalvontapolitiikka voisi soveltua sekä OTC että keskusosapuolien ää, selvittämiin transaktioihin vaikka olemme varhaisessa vaiheessa, me uskomme, että tällä merkittävällä makrovalvontapolitiikan kehityksen laitamisella on potentiaali. Paljon kiitoksia huomiosta ja odotan nyt kysymyksiänne. President Draghi. Paljon kiitoksia puheenjohtaja Draghille ja aloitamme sitten kysymysten ja vastausten session. Ja nyt, eh, hyvät kollegat, teidän pitäisi pitäytyä neljässä minuutissa eikä viidessä, jotta Raagilla olisi mahdollisuus myös lentää takaisin Frankfurtiin ajoissa. Gorgios Tsitsas ensin. Συνδέοντας την προηγούμενη συζήτηση για την... Kiitos puheenjohtaja. Niin. Tämä viimeisin keskustelta, joka liittyy Kreikan pankkijärjestelmän vakavaraisuuteen. Kreikan pankkijärjestelmä tulee kohtamaan suuria vaikeuksia toisen kerran jälleen. Ensimmäinen kerta oli silloin, kun oli niin sanottu. Και τώρα οι κακές οικονομικές εξελίξεις και το κλίμα αστάθειας μειώνουν τις... Kuljetukaleikkaus ja, ja nyt toinen kerta, jolloin kun on vähennetty säästöjä ja myöskin huolet, jotka ovat pankeissa liittyvät luottoihin ja siihen, onko niin, että lait, äh, tulevatko ne muuttumaan – ja vähän aiempaan kysymykseen. Αυτές τις δυσκολίες που εγώ πιστεύω ότι δεν... On kysymys, joka miten selviytyä näihin näistä jotka eivät sen osata mitään heikkouksia eh, Kreikan pankirissa, vaan siinä, miten poliittinen ja talouden toimivat huonosti. I certainly, I certainly agree with you. Uh, Greek... Olen ilman muuta samaa mieltä kanssanne. Kreikan pankit ovat tällä hetkellä paljon paremmassa tilassa kuin viime kriisin yhteydessä. Meidän täytyy tarkastella Kreikan pankkeja nyt kahdesta näkökulmasta. Ensinnäkin vakavaraisuusaspekti. Kreikan pankit ovat tällä hetkellä vakavaraisia. Kaikki kaikki kolme indikaattoria, eli tämä yhteinen pääoma ykköstier, suhde ja sitten kokonaispääomasuhde Kreikan pankeissa on yli sen harmonisoidun säännellyn minimitason sekä yksittäin tarkasteltuna että konsolidoituna. Eli tällä hetkellä Kreikan pankit noudattavat näitä ähm, sääntöjen mukaisia minimivaatimuksia. Samanaikaisesti likviditeettitilanne on ollut se, minkä mainitsitte, eli se on heikentynyt. Ja siinä Kreikan pankkien riippuvuus EKPn rahoituksesta on lisääntynyt. Ja tässä mielestäni vastaus on sama jonka annoin aikaisemmin. Eli on ehdottoman välttämätöntä, että Kreikan viranomaiset ja euroryhmän jäsenet käynnistävät yhteisesti prosessin, jolla saadaan käynnistettyä uudelleen poliittisen, poliittinen äh, vuoropuhelu, jotta kaikki osapuolet EKP mukaan lukien saataisiin mukaan äh, arvioimaan järkevällä tavalla sitä, kuinka Kreikan lainojen uudelleenjärjestely saataisiin kohtuudella aikaiseksi. For Group, Kostas Mavridis. Ja sitten Kostas Mavridis. Thank you, Chairman. Kiitos puheenjohtaja. Herra pääjohtaja, haluaisin sitä kysymyksen, joka liittyy julkisiin lausuntoihin, joita Kifilias, eh, julkinen Euroopan julkis, julkiset viranomaiset, jotka ovat siis jota on tehty julkisissa, julkisissa viroissa, esimerkiksi euroryhmää. Aivan äskettäin saimme lausunnon, joka koski Kreikkaa, joka perustui Kyproksen pelastamismalliin, että sitä voitaisiin soveltaa tapana tarkastella Kreikan pankkijärjestelmää, jos otetaan siihen. Vuonna 2013, kun oli ensimmäinen euroryhmän sopimus sinutusta niin pelastamisesta, joka liittyi maksuihin, joka koski talletuksia. Silloin Euroopan keskuspankki myöhemmin teki julkisen lausunnon, jossa se korjasi tätä. Minä ihmettelen, miten tällaiset lausunnot, eivät siis teiltä, vaan muilta, miten ne osaltaan voivat äh, lisätä tällaista järjestelmäriskiä? Ja sitten vielä yksi kysymys. Kyproksella on käyty keskustelua Kyproksen pankkien haarakonttorin myymisestä tietyille pankeille Kreikassa ja tehtiinkö tämä tällaisella äh, reilulla tavalla vai ei? Kiitos. On the first, on the first point, I frankly have no... Minulla ei ole mitään kommenttia tähän ensimmäiseen kohtaan. En tiedä lausuntojen kontekstia. Lausunnot toki tunnen. Enkä tiedä, en tiedä tuota kontekstia. Emme missään nimessä halunneet vakavoittaa järjestelmän riskiä. EKP ei ole tällaista kommenttia tietenkään tehnyt. Vain vakuuttaa, ettei se tule tekemäänkään. Toinen näkökohta. EKP koko tässä harjoituksessa ei ollut toimia. Se oli tarkkailija. Tässä oli ihan selvää, että Kyproksen rahoitussektori oli ihan liian suuri suhteessa Kyproksen reaalitalouteen. Eli siinä vaiheessa viranomaiset päättivät, Kyproksen, että Kyproksen pankkien Kreikan tätä myyminen oli askel, jota täytyy ryhtyä. Sen tiedän, mutta EKP oli tarkkailija tässä prosessissa. Niin saanko vielä 10 sekuntia, vain 10 sekuntia. Herra puheenjohtaja, herra pääjohtaja, teidän ensimmäinen kommentti, niin käsitän siitä sen, että on sataprosenttisen varmaa, että teidän lausuntonne, joka koski sitä, mitä tapahtui ensimmäisessä euroryhmässä, oli oikea niistä tosiasioista. <laughs> I'm not sure I actually understand the statement you made Siis kommentti, jonka te teitte 4. huhtikuuta 2013 siitä, mitä euroryhmässä tapahtui aikoinaan koskien Kyprosta, että se oli korrektia. Pidättekö te kiinni tästä lausunnosta? Siis se, että te Euroopan keskuspankki katsoi, että ensimmäinen euroryhmän päätös, se otettiin maksu, joka koski taattuja talletuksia, eli laitonta, ja siksi se peruutettiin. Well, I'm not, I'm not in a position to en kykene kommentoimaan, mitä tuolla tapahtui, koska en selkeästi muista tapahtumia. Mutta voin antaa kirjallisen vastauksen tuosta, varmasti. Thank you. Now for the ECR group. Kiitos sitten ECRltä Stanislav Uzok. Panie Przewodniczący, Panie Prezesie. W związku z obecną sytuacją ekonomiczną nurtuje mnie kilka kwestii. Kiitoksia paljon puheenjohtaja. Tämän hetkessä taloudellisessa tilanteessa minulla on muutama kysymys esitettävänä koskien EJRKta. Mitä mieltä olette siitä, että toimivallat jaettaisiin neuvoston ja jäsenvaltioiden sääntelyelinten välillä? Ja missä tuollaista yhteistyötä voitaisiin käytännössä parantaa. Ja, parantaa. ja toinen kysymykseni koskee yhteistyön tasoa makrovalvonnassa jäsenvaltioiden hallitusten välillä, koska hallitukset itse halvoin, harvoin noudattavat näitä sääntöjä, joten katsotteko, että Euroopan tason makrovalvonta voisi suorittaa tehtävänsä, jos jäsenvaltioiden hallitukset eivät ole riittävän kurinalaisia. Ja viimeinen kysymykseni kuuluu, että katsotteko, että järjestelmän riski voitaisiin poistaa tai niitä voi, sitä voitaisiin vähentää poliittisella toiminnalla vai siirtyisivätkö nämä riskit vain yhdeltä alueelta toiseen? Mehän tiedämme kokemukseemme perustuen, että politiikka ja talous kulkevat käsi kädessä. Thank you. Uh, jo, jo. Teidän kysymyksenne liittyvät yhteen yhteiseen aiheeseen, nimittäin siihen, miten suurempi yhteistyö voitaisiin, millaisella rakenteella se voitaisiin saada aikaan, niin että käyttäisiin makrovakausvälineitä. Minun vaikutelmani on siis se, kun puhuin ke- vastavuoroisuudesta. Tämä on välttämätöntä. Minulla on sellainen tuntemus, että me olemme rahoituksesti integroituja, mutta ei ole kovinkaan paljon järkeä siinä, että nämä välineet perustuvat vain kansalliseen perspektiiviin. Siinä ei ole kovinkaan paljon järkeä. Nämä toimenpiteet, niitä pitäisi kansallisten viranomaisten toteuttaa joko kansallisten viranomaisten valvonnalaisuudessa tai, tai euroryhmän tai EKPn tekopäivänä pysäyttää toimenpiteet, toihin kansainväliset, kansalliset viranomaiset ryhtyneet. Ongelma on kuitenkin akuutimpi euroryhmän ulkopuolisissa maissa, koska euromailla on sekä EKP että että eh, so that the likelihood of cooperation is higher. But by and large, it's... Vakaus eh, erin ja on, tämä merkki sitä, että on yhteistyö mahdollisuuksia, joten, joten mitä enemmän on tiedonvaihtoa, mitä enemmän on monivuorois, vastavuoroisuutta, sen parempi. Thank you. Now for the ALDE, Cora van Nieuwenhuizen. Ja sitten Van den Hoiten. Thank you for being... Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia paljon äh, herra Draakille, että olette täällä. Yksi määrällisen levittämisohjelman seurauksista on tuottokäyrän ö, äh, tasaantuminen ja tämä voi olla problemaattista erityisesti eläkerahastoille ja ö, äh, eläke- tai ö, mm, henkivakuutusyhtiöille. Hollannissa suuret yritykset totesivat, että he eivät voi enää toteuttaa 100 prosentin kattoastetta ja viime viikolla eläkerahastot pyysivät hallinnoijiaan tekemään muutoksia investointisalkkuihin. Ja jos nämä matalat korkotasot pysyvät alhaalla, niin voi olla niin, että eläkerahastot joutuvat madaltamaan eläkemaksuja tai nostamaan eläke eläkemaksuja näiden asiakkaidensa taholta. Voisitteko antaa käsityksenne siitä, minkälaiset vaikutukset määrällisellä elvytämisellä ja matalalla korkotasolla voi olla eläkerahastoihin ja pitkäaikaisiin henkivakuutusrahastoihin Euroopassa? Right. On ihan selvää, että olet oikeassa siinä, että määrällinen kevennys on latistanut tuota käyrää, joka rahapolitiikan kannalta on ah, yksi juuri niistä, yksi niistä menestysaskelista, yksi tuloksista, joihin me pyrimme. Koska reaalikorot tippuisivat samaa tahtia, se on tärkeää elpymiselle. Tuo sanottu, niin olet ihan oikeassa eläkerahastojen ja jossain määrin vakuutusteollisuuden tilanne on vaikeutunut alhaisen korkotason seurauksena. Kuukin toimija tuossa teollisuudessa rahamarkkinarahastot, eläkerahastot, vakuutusyhtiöt, niillä on ongelmansa. Niitä täytyy reagoida tähän. Ja tämä voisi liittyä myöskin vakuutusmaksujen korottaminen. Mutta kun hintavakkuus vakkaus saavutetaan ja on selvä, näemme, että tämä tilanne menee ohi. Mutta tämä peruskanta on, kuten muissakin vastauksissa olemme todenneet, että meillä on mandaatti ja se on hintavakauden saavuttaminen. Must ongelmat niihin voidaan jossain määrin tarttua muilla keinoilla. Just, just, the question is very important and I just want... Kysymys on hyvin tärkeä ja haluan antaa tänne vasta, että te varmaan ehdota, että me nostaisimme korkotaso-ongelman ratkaisuna. Tämä kuvaa politiikkapäätösten ongelmia, kun se on mandatin kannalta oikea, mutta sillä voi olla sivuvaikutuksia, jota ei missään nimessä halua unohtaa. Olet ihan oikeassa. Thank you. I don't see the... Kiitoksia. En näe kuen puhujaa. Jos nyt oikein tulkitsen. Ai hetkinen, Marisa Matias ei olekaan paikalla, vaan Miguel Urban. Okay. We didn't have, okay, but you can go. Yeah. Hace tres años. Kolme vuotta sitten Kreikan tällainen oli edes että suuret rahoituslaitokset, jotka olivat Keski-Euroopassa nopeasti vähensivät Osuttaan Kreikan velassa ja tämä ei tapahtuu vastuuttamalla ja spekuloivalla tavalla tätä kautta julkisten varojen julkiset laitokset ottivat sosialisoidakseen nämä menetykset nyt eurooppalaiselle tasolle. Että on katsottu, miten on perustettu pankki, mutta en ole koskaan nähnyt sitä, miten voitaisiin perustaa takseja tai pieniä osuuskuntia tai perheitä, jotka todellakin rakentavat reaalitalouden yhdessä maassa. Olette puhuneet näistä säästöjen tavoitteista, mitä todellakin suojelemaan ennen kaikkea rahoituslaitosten taseita järjestelmäriskeiltä. Mutta ajatellen Kreikan velkaa tai Etelän tilata ylipäätään tämän tiukan politiikan myötä ja jolla Euroopan keskuspankki on toiminut, haluaisin kysyä seuraavaa. Ettäkö ole sitä mieltä, että olisi mahdollista, että jokin maa näiden vaatimusten vuoksi, joita Troikka esittää, on kohtaamassa riski, joka on aivan yhtä paha kuin se riski, joka voi kohdistua johonkin rahoituslaitokseen ja Kreikan osalta, eikö, eikö sen osalta tilanne voi olla se, että kehitys johtaa siihen tulee vielä syvempi lama kuin se, joka tähän asti on koettu. Että yksi maa joutuu katsomaan riski, järjestelmäkin ymmärtää, että kaikki numerot ovat henkilöitä ja he ovat työstään tai, tai he joutuvat muuttamaan maasta pois todellisista syistä. Ei voida kuristaa yhdellä kädellä etelämaita, kuten Euroopan keskuspankki on tehnyt Troikan kautta, samalla kuin toisella tavalla tämä järjestelmällisesti komitea etsii sitä, miten voidaan suojella suurta pääomaa, ja tämä merkitsee sitä, että toimitaan pelkästään suur, suurten rahojen etujen mukaisesti, joten olisiko, olisiko sitä mieltä, että tämä riski on sellainen asia, jossa pitäisi olla todellakin demokraattista valvontaa, ja että se ei toimisi aina varjohallituksena, joka ajaisi pankkiedetoja, ja saman aikaan pitäisi katsoa sitä, että kansalaiset kärsivät, ja, ja nämä ovat nämä katsotaan jonkinlaiseksi ulkoiseksi vaihtelutekijäksi. Well, you, you seem to have... Sinä näytät olevan varma asiasta. On erittäin vaikea vakuuttaa sinua vastauksella, mutta kolme asiaa voin sanoa kuitenkin. Ensinnäkin eh, edellisen Kreikan hallituksen konkurssit ovat olleet Troikan tai EKP vikaa. Meidän risk, luottoriskimme on 100 4 miljardia euroa. Tällä hetkellä, kiitos. Varsinaisen kevytykseen ja rahapolitiikan suorien toimien seurauksena joiden tilanteen vuoksi, jossa kestokyky on paljon parempi kuin pari vuotta sitten, kun ensin kreika Kreikan kriisi toteutuu. En mä usko, että tämä on järjestelmäriskiä nyt puhua lyhyellä aikavälillä. En tiedä toimien keskipitkän aikavälin vaikutuksista. Sellaista varmuutta ei ole pitkälle tulevaisuuteen. Ja kysymyksiä EKPn demokraattisesta legitimiteetistä. Olemme toimineet mandaatin mukaan, Euroopan perussopimusten mukaan. Kiitos. Thank you, Sven Giegold. Ja sitten Sven Giegold. President uh, Draghi, I would like... Puheenjohtaja pääsihteeri, pääsihteeri Draghi haluaisin jatkaa kommentissa, jonka kollegani Kuka esitti liberaaliryhmästä, joka, joka liittyy alhaisen korkotason vaikutuksesta järjestelmän vakauteen 28. helmikuuta ei jopa katsoi julkaisemaan ehdottoman hinnan eteenpäin, joka sitä, mikä on pitkän täyksiä riskivapaa korkoaste. Se on tuon 3,2 prosenttiin siltä pohjalta, että inflaatio olisi hiukan anhaisempi kuin 2 prosenttia ja, ja kasvupotentiaali perustuisi tai loppuperustuisi Euroopan kasvupotentiaali, vaikka tiedämmekin, että tällä hetkellä markkina-arvo tälle 30 vuoden maturiteetilla eurovyöhykkeellä, siis kolme, kolmen aan lainoilta osataan vain 1,8 prosenttia, joten pitkän tähtäyksen vakku, vakaustoimet mahdollistavat vakuutusyhtiöille sen, että me lisätä 0,07 prosenttia tähän arvon kasvuun. Joten kysynkin teiltä vastuustanne varmistaa järjestelmän vakautta. Katsotteko, että Tämä 4,2 prosenttia on varovais, varovainen arvio, että tietää, onko, onko riski vapaus, riskijärjestelmä komitea ollut mukana myös kylmässä vaatimassa tätä, tätä 4,2 prosentin arvoa ja haluaisin kysyä myös, että ryhtyä toimii tässä asiassa, koska jos 4,2 prosenttia ei ole varovaisuuteen perustuvaa, sillä on kenties dramaattisia vaikutuksia vakaudelle, mitä tulee vakuutussektoriin, ja myös eläkeläisten toimeentulon tulevaisuudessa. Lopuksi, voiko riski järjestelmä komitea sitoutua katsomaan, miten pitkän tähtäyksen korkotaso voi vaikuttaa vakuutussektorilla pitkän tähtäyksen vakauteen, ajatellen myöskin, ja myöskin muihin, muihin talouden osa-alueisiin, koska tämmöisellä on viesti, jolloin taisiin luottamusta teidän instituutionne sinne, missä tässä pystyisi erottamaan riskiefsemäkomitean valtuutuksen EKPn yleisen komitean toimituksesta. Your questions, uh... Vastaus kysymykseesi on seuraava tai seuraavat. Itse asiassa EJRKssa totesimme ihan saman omassa riskiarviossamme kuin sinä. Jovan vastaus oli se, että jotenkin tuo luku oli tietyn lainsäädännön tulosta. Ja me suunnittelemme ottaa tämän asian käsittelyyn ja työstää sitä edelleen. Ja neljännestä kohdasta EJRK e johtokunnan viimeisimmässä kokouksessa päätimme käynnistää työryhmän, joka käsittelee rahapolitiikkamme vaikutuksista korkotasoon ja matalan korkotason pitkäaikaisesta matalasta korkotasosta, mitkä olisivat sen vaikutukset taas rahoitusalalla sekä pankkeihin että vakuutuslaitoksiin että, että erilaisiin ö, muihin toimijoihin. If I may, uh, just to, to follow up. Niin vielä jatkokysymys Voisiko sanoa selvästi, että katsot 2 prosenttia on varovainen vai ei? Ja onko JRK ollut mukana tekemässä päätöstä? Well, uh, I mean, silly in... Niin, riskiarviossamme totesimme kyllä, että niin, sanon nyt asian pehmeästi. Eli tämä on luku, joka tarvitsee lisää huomioita. Minä en nyt sano, onko se varovainen vai ei. Minä sanon, että meidän täytyy kiinnittää tähän lukuun vielä lisää huomiota. Mutta kuten totesin, aiomme työstää tätä aihetta eteenpäin, jotta voimme raportoida teille siitä ja teille kollegoillenne sitten tämän työn johtopäätöksistä. Ja katsomme nyt sitten, että onko se olemassa olevan lainsäädännön mukaista. Itse näytätte olevan eri mieltä tästä asiasta, mutta tarkastamme asian. Odotamme työryhmän tuloksia. Marko Zanni ei ole paikalla. En... Gerolf Annemans. Haluaisin vähän kollegat palata tähän kysymykseen, jonka vihreät ja liberaalit kollegat estävät. En halua avata uudelleen tätä valvontakeskustelua. Ja valvonnan mitä e kopeessa. Mutta me tiedämme, että kun te vastaatte kysymyksiä, kysymyksiä, jotka liittyvät mahdollisen keventämiseen, äh, vaaripankijärjestelmään, niin, ja, ja jos ajatellaan maksujen korottamista, niin muitakin vaikutuksia voi olla. Esimerkiksi pyrkimys korkeamman tuoton löytämiseen ihmiset hakevat arvapapereita ja tuotteita, joilla on luvattu kiinteä tuotto ja kiinalainat. Voisiko luototukseen liittyä riskejä tällä 60 miljardin kukattaisella varallisuus ja sinne ostamisella voi olla heijastusvaikutuksia muu, muualle. Ja sitten myöskin järjestelmän riskikomitealle. Tämä vie uskottavuutta kertomukselta. Ja olemme nyt tämän uskottavuuden rajoilla. sanotte, että, että nämä kaksi tehtävää ne voivat olla ristiriidassa. Ja aina täytyy vähän tasapainotella. ymmärtäisin, jos tästä vähän varovaisesti tällaisen järjestelmän riski kertomuksen laatimissa. Question. Uh, you are asking whether... varmaan ymmärrätkö kysymykseni. Te kysytte, onko JRK liittävän uskottava ja että se on eri asia kuin EKP, joten onko niin, että JRKn uskottavuus on äh, suurempaa kuin EKPn rahapolitiikka. Tätähän te pohjimmiltaan kysytte. Mikrofoni, olkaa hyvä. Okei, okay. on the first I... Niin, minulla ei mitään vaikeutta vastata, koska juuri totesin, kun oli kysymys vakuutusyhtiöiden korkoasteista, että nämä kaksi instituutiota ovat riippumattomia – JRK on täysin uskottava. Joten äh, rahapolitiikka, jota EKP tekee ja koskee arhaisia korkoasteita, teollisuudelle sitten toinen asia. Te päätätte tästä sitten, mitä ajattelette. Thank you. Now the last... Kiitoksia. Nyt vielä viimeinen puhuja, Ferne Langen. Vielen Dank, Kiitos, herra puheenjohtaja, herra pääjohtaja. Uskoakseni te ette ole tehneet mitään epäilyksen varaa riippumattomuudesta. Voidaan tietysti kysyä, miksi tämä elin luotiin internetkuplan jälkeen, koska silloinhan äh, nämä eräät derivaatat lähtivät liikkeelle. Niin, edelliseltä kerrokselta Onko ne tämä riskikomitea, onko se myöskin muutokset valuuttojen välissä yhteyksissä, siis se, että euro on aivan liian nopeasti menettänyt arvoa suhteessa muihin johtuviin valuuttoihin viime vuonna, onko se analysoinut tätä, että sanoitte, että rahapoliittiset päätökset voivat sisältää myös sivuvaikutuksia. Äsken aikaa ei riittänyt vähän jatkokysymykseen, ja nyt sen toinen kysymykseni koskee kysymystä, jonka te puhuit, joka liittyy pääoman eh, pääomittamisohjelmiin ja EKP, joka myöskin tämä osa tätä riskianalyysiä. EKP on 29. tammikuuta 2015 suosittanut kansallisille eh, valvontaviranomaisille, joka koskee eh, systeemin järjestelmän kannalta ei-relevanttien pankkien osinkojen osalta antaa siis tällaisen suosituksen, mutta miksi ylipäätään tällaisille pankille, jotka eivät ole osuus, järjestelmän kannalta relevantteja, osuuspankkeja, miksi ne osaa pitää antaa tällaisia määräyksiä, mihin tämä suuntautuu, mihin perustuu tämä riskiarvio, joka minun mielestäni ei ole välttämätön. Kysymys ei ole nyt siitä, että tämä olisi vain pelkkä suositus, koska omassa lessotirteessanne EKP eh, e toteaa, että pankit, joidenka osinkopolitiikka ei vastaa EKP-suosituksia, joutuvat antamaan lisätietoa ja myöskin perinpohjaisesti seitsemän syyt tähän toimintaan, joten tämä on enemmän kuin pelkkä suositus. Kiitos. Yeah, on, on, uh, this... Mitä tulee kakkoskysymykseen? Jos sen ymmärsin oikein, enkä ole varma ymmärsinkö. Tämä liittyy yhteisen valvonta mekanismiin toimivaltaa enemmän kuin järjestämä riskikomitea. Mutta laajasti ottaen, ja semmoisen kysymyksen, joka ole varma. Mutta laajempi kysymys on, että haluatte varmistaa pankillaan riittävästi pääomaa lainauksen, antalainauksen jatkamiseksi kestävältä pohjalta. Ja historiallisesti valvontaviranomaista eivät koskaan kyseenalaistaisi asioita, kuten palkkoja kompensaatiota, pankinjohtajien insentiivejä bonuksia. Eivätkö koskaan kysyn alastaisi tämä, tämä kuuluisi pankkien päätäntövaltaan, eikä valvontaviranomaisilla olisi mitään sanotaan tähän. Mutta näiden politi- tämän politiikan vaikutuksen seurauksena se pahalta, mitä olemme havainneet. Että pankit heikkenivät esimerkiksi osinkopolitiikan tai äh, palkkiopolitiikan seurauksena, joka ei vastannut pankkien pääomitusta, tai koska äh, tietyt palkkiojärjestelmät tarvitsevat huonoja kannustimia, niin nyt valvontaviranomaisilla on sanottavaa kummallakin rintamalla sekä yhteinen palkkiviranomainen järjestelmä, että kansainväliset valvontaviranomaiset voivat sanoa kantansa ja ne aktiivisesti tarttuvat osinkopolitiikkaan, kun pankkien pääoma omitus ei vaikuta riittävältä. Ai niin, ensimmäinen kysymys. Ei meillä ole mitään suunnitelmissa. Koska valuuttakurssit eivät ole yhden toimijan, ei vain EKPn toimien seurausta, vaan muiden toimijoiden tulosten seurausta. Joten valuuttakurssit ovat seurausta erilaisista su- suhdannekiertoeroista ja rahapolitiikan eroista. Tuo on sanottu, niin meidän niin kannattaa perehtyä. Ei ole niinkään tietyt valuuttakurssit, vaan se nopeus, millä vaihtokurssit voivat vaihdella. Ja no, tällä saattaa olla rahoitusvakauden kannalta vaikutuksia. Varmasti perehdymme tuohon. Ja pyydän SR JRK lautakunnalta, haluatko tarkastella valuuttakurssien eh, liialliseen volatiliteettiin eh, järjestelmän vaikutuksi. G7 G20 tiedonannot valtakursseista aina viittaivat valuuttakurssien liialliseen, liialliseen volatiliteettiin. Joten ymmärrän näkökohtanne. Paljon kiitoksia puheenjohtaja, pääjohtaja Draghi. Erittäin mielenkiintoista mielipideteen vaihdosta. Tiedämme osittain, mitä seuraavassa kuulemissa tulemme käsittelemään. Voimme lopettaa tämän kohdan käsittelyn ja kahden minuutin taukoa. Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen. Niin, hyvät kollegat. Nyt otetaan viimeinen syslän kohta tänään esille, joka on TTIP. Tänään me keskustelemme tarkistuksista, joita on 161. Muistuttaisin, että kysymys on lausunnosta, jonka me täällä annamme kansainvälisen kaupan valiokunnalle. Esittelemme on Jens Kofod, joka saakin välittömästi puheenvuoron. Olkaa hyvä. Well, thank you so much, uh, Chairman. And... Kiitoksia puheenjohtaja. Ja sanon aivan ensimmäiseksi, että kiitoksia kaikille niistä tarkistuksista, joita kollegat ovat valiokunnassa esittäneet ja me kävimmekin jo alustavan keskustelun helmikuussa tästä lausunnosta ja haluan kiittää myös niistä kommenteista, jotka siellä sain ja sen jälkeen sitten sitten meillä oli prosessi, jonka myötä meille toimitettiin 161 tarkistusta. Ne olivat oikein hyviä lähes kaikki. Ja tietenkin pyrimme sitten etsimään hyviä kompromisseja, jotka molemmat voisimme hyväksyä. Ja kiitoksia paljon varjoesittelijöille Strasbourgissa. Puolitoista viikkoa sitten vietimme paljon aikaa tämän parissa ja saimme kompromissin aikaiseksi, joka mielestäni on hyvä ja esittää hyvän kompromissin ja kannan täältä Ekonin puolelta TTIPin liittyen. Enkä halua vain mainita kaikkia yksityiskohtia, mutta monia hyviä ajatuksia siellä on ja ne näkyvät siellä kompromisseissa. Mutta periaatteessa kyse on siis vapaasta ja rehdistä kilpailusta ja siitä, että me haluamme taata arvomme ja standardimme ja oikeutemme säännellä. Ja myöskin ekon asioihin liittyen viittaamme rahoituspalveluiden sääntelystä, sääntelyyn ja haluamme taata niiden korkean tason. Eli tällaisia asioita pidimme tärkeinä, että ne esiintyisivät tuolla lausunnossa. Ja sitten haluaisin sanoa myös, että markkinoille pääsy asia on tärkeä kilpailu asioihin liittyvä kysymys, koska myöskin kompromississa mainittu epätasapaino on merkittävä asia. Nimittäin se, että USAn yrityksillä on parempi pääsy Euroopan markkinoille julkisissa hankinnoissa verrattuna Euroopan yrityksiin ja niiden pääsyyn USA markkinoille ja haluamme tasa-arvoisempaa tilannetta sinne. Ja kompromisseissa joissa äänestetään huomenna, esiintyy monenlaisia asioita, mutta en halua käydä sitä pitkää keskustelua, joka on jo käyty aikaisemmin. Haluaisin kiittää varjoesittelijöitä oikein paljon siitä hyvästä yhteistyön hengestä ja hyvästä työstä, mitä teitte minun kanssani yhdessä, jotta saimme tämän hyvän kompromissiehdotuksen aikaiseksi. Jeppe, kiitos Jeppe. Tänuta Hybnää, kansanpuolesta ole paikalla, käyttääkö joku muu puheenvuoron kansanpuolueen puolesta? Näin ei näytä olevan ainakaan nyt. Sander Luns ECR-stäkään ei ole paikalla. Hän sanoi, että hän tulisi takaisin käyttämään puheenvuoron. Onko joku muu, joka puhuisi tästä aiheesta? Ei ole Alden puolesta. Ei näytä olevan kukaan paikalla. Ramon Tremosa. Kysyn Aldesta, onko ketään vaihtoehtoa? Ei näytä olevan. McCarthy Kuen puolesta ja Fabio Di Masi Guen puolesta. Fabio, ole hyvä. Se auki. Niin, tämähän on kuin huutokauppa. Kiitos. Kiitos puheenjohtaja ja kiitos myös esittelijälle tehdystä työstä. Minä toivottavasti tämä nyt ei minusta, että valot täällä sammuvat. Minä otan nyt kollega McCarthyn roolin me pidämme kiinni edelleen perustavallatusta arvostelustamme, eli me emme näe, mitä taloudellista hyötyä TTIPstä on. Ennusteet meidän mielestä, jotka liittyvät kasvuun ja työpaikkojen luomiseen, ovat hyvin luovia. Puhuaksemme asiasta kohteliaasti on olemassa myöskin selvityksiä, joita on asiasta tehty, jotka ovat johtaneet, jossa tulokset ovat olleet hyvin kielteisiä. Jos todellakin olisi kysymys siitä, mikä koskettaa rahoituspalveluita. Esimerkiksi jos tällä kysymys kauppasuhteiden vakauttamisesta olisi välttämättömämpää tarttua suuriin vaihtokurssimuutoksiin. Näemme, että on joitakin kosmeettisia korjauksia, jotka ovat tässä lausunnossa, mutta emme kuitenkaan ole luopuneet epäilystämme, että kysymys oli vain rahoitusmarkkinasäädösten standardien alentamisesta mikä näyttäisi olevan ainakin EUn komission intressisuhteessa nimenomaan amerikkalaisiin kumppaneihin. Ja sen lisäksi emme voi hyväksyä kompromissia, joka merkitsee sitä, olisi tällainen eh, investoijien ja valtioiden välisten kiistaratkaisujärjestelmä. Ja haluamme lisää myöskin avoimuutta. Tähän ei ole mitään syytä siihen, miksi kansallisen oikeusvaltiollisten järjestelmien ulkopuolella tulisi liikkua. Meistä investointien suoja on taattu riittävästi oikeudellisten järjestelmien puitteissa niin Yhdysvalloissa kuin Euroopassa, joten tästä syystä me emme tässä muodossa voi tukea tätä lausuntoa. Kiitos. Kiitos Fabio. Seuraavaksi Sandaloons ECR puolesta. Thank you, thank you Chairman, and my sincere apologies. Kiitos. Pyydän vepetämästi anteeksi tälle myöhässä. Pelkästään herra Kufoldille erinomaista yhteistyöstä tämän asian puitteissa. Odotamme jatkokeskustelua ja äänestystä huomenna. Että kaksi asiaa. Enkä kaikkia tarkistuksia ja kompromisseja läpi. Puhun kannasta yleislinjasta, josta aikaisemminkin on keskusteltu. Sen pitäisi olla mikään tämmöinen puolustuksellinen asiakirja, vaan meidän pitää olla hyökkäyskannalla. Kauppa on hyvä asia, vaikka Yhdysvallat eivät yli kaikissa toimissa menisi mukaan, niin Euroopan pitäisi kuitenkin, koska kauppa hyödyntää kansalaisiamme. Vaikka Amerikka jatkaisi protektionistisella linjalla. Useamman kerran olemme todenneet tämän Ja kompromississa tekstejä voitaisiin muuttaa paljon tähän suuntaan. Jos kaupasta puhuu, niin täytyy puhua realistisesti ja kunnianhimoisesti. Meillä on erinomaiset Euroopan standardit. Meidän täytyy joitakin asioita säädellä, mutta jos kauppaa haluaa, kaikkea pitää tehdä vaikeammaksi. Seksi tämä on asiat kuin tarjolla korkeampia korkeampia standardeja. Jos kauppa haluaa, niin täytyy olla kunnianhimoisia, mutta myös realistisia. Samassa kunnianhimoisuuden hengessä meidän pitäisi keskittyä kauppakysymyksiin ja talouteen nyt keskittyy myös johonkin muihin aspekteihin, jotka eivät ole niin läheisessä yhteydessä Ekonin toimialaan sijoittajasuoja esimerkiksi. On meillä kompromissitekstin kanssa, mutta sijoittajasuojakeskustelun pitäisi olla kansainvälisen kaupan valiokunnan heiniä. Ja päätöslauselmat, jotka liittyvät asiaan, josta puhutaan LuxLeak-valiokunnissa – siellä voi myös kysymyksiä, pitääkö meidän päättää näiden LuxLeaks-valiokunnan keskustelun tulosta jo nyt. Ehkä pitäisi antaa parlamentaarisen prosessin edetä urallaan ja odottaa lopputulemaa. Kiitos. Sanda, vihreiden puolesta Herra Remon, olekaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Minäkin haluaisin luonnollisesti aluksi kiittää esittelijä ei tätä pelkästään kohteliaisuudesta, vaan todellakin sellainen vaikutelma, että hän on toiminut hyvin reilusti ja on käynyt hyvin reiluja keskusteluja ja on pyrkinyt saamaan aikaan jotakin tasapainosta, mikä oli kovinkaan helppoa, kun on kysymys tästä aiheesta. Kaksi asiaa on sellaisia, että enemmistö on niistä eri mieltä kuin me. Yksi niistä on julkiset hankinnat. Se, että pyritään asiaa siihen suuntaan, että amerikkalaiset avasivat voimakkaammin julkisten se järjestelmää, on meidän mielestämme askel väärään suuntaan. Euroopan tulisi enemmänkin pohtia sitä, miten me organisoimme julkiset hankintamme niin, että ne tohtuvat julkisen edun mukaisesti, että sosiaaliset ekologiset kriteerit otetaan huomioon riittävässä määrin ja että tämä olisi suunta, mihin kehitettäisiin asioita sen sijaan, että amerikkalaisia pyrittäisiin ajamaan tällaisiin muuttamaan näitä patriottisia lakejaan tämä kommenttina. Investointien suoja kahden kehittyneen oikeusvaltion välillä tämä väline ei ole suoraan sattuna tarpeellinen. TTIP investointisuojan osalta on meidän mielestämme jotakin, mitä emme voi missään muodossa tukea sitä. Ja meistä talousvaliokunnan tulisi tuoda tämä selvästi ilmi ja jul, en, edes heikon, heikennetyssä muotoilussa. Voin sanoa, niin, että tämä on kenties jotakin, mikä on syntynyt vain huonon oman tunnon myötä viime kuukausi, mutta se ei mene meistä tarpeeksi pitkälle niin kauan kuin investointi suojamekanismit ovat tässä sopimuksessa, meistä kukaan ei voi tukea sitä. Ja lopuksi vielä yksi kommentti. Me tulemme tekemään suullisen tarkistuksen vielä, joka koskee tarkistusta 41, ja vain viisi sanaa lisää koska rahoitusmarkkinatuotteiden sulkeminen pois, jotka on, josta ratkaistu parlamentin päätöksellä, tämä tulisi olla edelleenkin mahdollista myös TTIPn puitteissa, eli mahdollista, että riskantit rahoitusmarkkinatuotteet, että niitä sallitaan tai niitä kielletään. Tähän ei voi, saisi meistä TTIP puuttua. Kiitos, Michael. EFDD puolesta Marko Valli. Hänkään ei ole paikalla. On kukaan muu paikalla EFDD puolesta. Käytössä olevasta ajasta vielä. Olisin iloinen, jos joku muu käyttäisi puheenvuoron. Annalise Stotz. Thank you very much, Chair. And I would... Paljon kiitoksia puheenjohtaja. Toistaisin kaikki lukien. Kiitokset edustaja Kofodille ja myöskin varjoesittelijöille heidän tekemistään hyvästä työstä. Kuten sanoin aikaisemmin tässä valiokunnassa, niin on hyvin valitettavaa, että täällä on niin vähän väkeä paikalla tätä asiaa käsittelemässä. Tämä on yksi asioista, jota olemme käyneet läpi tässä valikunnassa ja tähän on ollut valtava julkinen kiinnostus ja sitoutuminen. Ja viime kerralla, kun keskusteltiin tästä, ei ollut väkeä paikalla myöskään. Ja yli 8000 va- vaalipiirin jäsentä on ottanut minun yhteyttä TTIPin puitteissa. Ja minusta on oikein hieno asia, että kauppapolitiikkaan kiinnitetään tällä tavalla huomiota. Aikaisemminhan se ei ollut ala, johon oli minkäänlaista demokraattista valvontaa ja legitimiteettiä. Niin, Kofo totesi, että meidän täytyy lisätä kauppaa, mutta sillä ei samanaikaisesti voida luopua eurooppalaisista arvoista. Esimerkiksi investointisuoja, ei erityisesti vahingoita esimerkiksi demokraattista vastuuvelvollisuutta, joka on hyvin tärkeä arvo. Ja ihan lyhyesti pari asiaa, joita pitäisi tarkastella. Mielestäni meidän pitäisi olla todella tiukkoina rahoituksellisista eduista, joita TTIP voi tuoda. On joitakin asioita, jotka vaikuttavat esimerkiksi pk-yrityksiin ja muihinkin, jotka ovat aika ristiriitaisia. Ja paljon TTIPin yhteydessä on puhuttu siitä, että monet sen mahdollisista eduista ovat kenties ristiriitaisia. Ja toiseksi minun mielestäni on tärkeää jälleen kerran, että meille on selvää, että minkälaista sääntelyyhteistyötä haluamme tässä. Ja ehkä ajatukseni on hieman erilainen kuin ECRn kollegalla. Mielestäni meidän täytyy tehdä selväksi, että on mahdollista käydä vapaata ja rehtiä kauppaa äh, silloinkin, kun sääntely on korkeatasoista. Olen iloinen, että olet samaa mieltä tästä kanssa, niin kuin näyttäisi. Analyys. Kiitos Annelies. Herra Luke. Ja, Kiitos. Minäkin aivan lyhyesti halusin vielä käyttää puheenvuoron. Minä nimittäin jo ammatillisesti olen aina opettanut ja edustanut näitä etuja, jotka liittyvät vapaaseen kauppaan. Nyt haluan puhua sellaisia, joita todella kiinnostaa se, että tämä vapaakauppasopimus TTIP saisi myös Euroopan parlamentin suostumuksen ja ennen kaikkea Euroopan väestön tuen. Mutta ajatellen sitä vastakaikua, jota olen Saksasta saanut kuulla, on sellaisia tuntemuksia, niin kuin edellinen puhuja juuri mainitsi, ja on hyvin paljon vastarintaa, joka koskee säädöksiä, jotka liittyvät tähän äh, investointi- ja valtion väliseen kiistojen ratkaisuun, joka nähdään iskuna kansallista itsemääräämisoikeutta vastaan. Joten vaikkakin voin ymmärtää kompromissin, joka koskee tätä äh, kiistoratkaisumenetelmää, olen kuitenkin pettynyt sen suhteen, että on päästy yksimieliseen tällaista minimaalimuotoiluista olisi asianmukaista, jos me olisimme hiukan suorasanaisempia ja ajattelisimme poliittisemmin siinä mielessä, että tämä voi, täytyy olla sellainen asia, joka, jotta voitaisiin vähentää vastarintaa sopimusta kohtaan siinä mielessä, että annettaisiin enemmän tilaa kansallisille oikeudellisille määräyksille, eli joustavuutta josta tässä parissa yleensä mielellään puhutaan, ja siis myös tällaisissa kiistojen ratkaisemisissa, jotka ovat investoinnin valtioiden välisiä. Tätä kautta kenties otetaan niin mahdollisuus, että olisi kansallisia säädöksiä, jotka voisivat hyvinkin poiketa toisistaan. Ja sanoisin, että olen ehdottanut, että olisi tietynlainen kansallinen opt-out-mahdollisuus näissä sopimuksissa, ja että valiokunta tukisi tätä koska minusta se ajatellen sitä, että vaikkakin kauppa on Euroopan toimivaltaan kuuluva asia, investoinnit kuitenkin ovat jäsenvaltioiden toimivaltaan kuuluva asia, joten eh, lähetysperiaatteetta noudattaen tämä TTIPn puitteissa on tällainen opt-out-mahdollisuus olisi asianmukainen. Silloin yksittäiset jäsenvaltiot voisivat noudattaa sellaista standardia, jota ne katsoisivat, jonka katsoisivat soveliaaksi, on kysymys investointien ja omaisuuden suojelun osalta ja mitä siihen liittyvään oikeusvarmuuteen tulee. Huomaan, että ei ole muita puheenvuoropyyntöjä, joten pyytäisin, että komissio seuraavaksi käyttäisi puheenvuoron. Tähän. Ha. Fabio Di Masi onkin vielä paikalla. Nyt siis vielä on, odotan mielenkiintoista, komissio sanoo tähän standardin alentamiseen, joka liittyy näihin rahoituspalveluihin. Well, thank you very much. Paljon kiitoksia. Vastaanpa suoraan rahoituspalveluista ja säätelystä. Se on yksi prioriteetteja. painotamme kovasti tästä neuvottelusta. Tiedämme, että Yhdysvallat on vähän laimeampi suhtautumiseltaan. Me haluamme tästä neuvotteluita. Totta kai tulemme neuvottelemaan tästä. Kuten useampi jäsen on todennut, neuvottelussa ei ole tarkoitus alentaa standardeja päinvastoin. Pyrimme parempaan yhteistyöhön standardeilla. Haluamme myös kaattaakin niitä. En sano sitä, mitä sanoin pari viikkoa sitten säätelyyhteistyöstä. Emme halua heikentää jäsenvaltioiden ja EU-mahdollisuuksia säädellä päinvastoin. Oikeus säädellä on tärkeä periaate sopimuksessa. Se on tärkeä osa säätelyyhteistyötä. yhteistyötä ja säätelijöiden valtaa ei heikennetä. Aletaan Euroopan parlamentista. Oikeusäädellä on myös tärkeä kysymys investoija suojassa. Investoinnit ovat nyt EUn toimivallassa. Lissabonin sopimuksen jälkeen en ole vakuuttunut, että opt-outit ulos onnistuisivat. Lissabonin sopimus tekee selväksi, että investoinnit ovat osa EUn yksin omaista toimivaltaa. Kuten tietänettekin, viime viikolla komission jäsen Malmström oli kansainvälisen valiokunnassa ja esitteli ISDSn lisäreformeja ensinnäkin oikeudessa säteilyoikeuden suhteen hän esitteli jotain terminologiaa, oikeudesta säädellä. Se liitettäisiin myöskin TTIPin investointilukuun. He teki myös joukoin ehdotuksia, miten investointituomioistumme saataisiin paremmin toimimaan. Hän oli myöskin alustavia ideoita. ISDSn vetomusmekanismista, muutoksenhakumekanismista ja koti- ja maisten oikeusjärjestelmien ja CTSOjen suhteesta on myös ideoita. Tässä on kaksi vaihtoehtoa tällä hetkellä. Ensinnäkin ilmastoisijat joutuisivat heti aluksi valita, kääntyvätkö he kotimaisten tuomioistumien tai ISDSn puoleen. Silloin saattaa tietysti valita ISDSn heti alusta, mikä olisi tämä huono puoli. Ja sieltä täytyisi luopua kaikista menettelyistä kansallisessa tuomioistuimessa, jos ne aloittavat ISDS-menettelyyn. Näitä ideoita täytyy kehitellä. Toivon, että huhtikuun lopussa toukokuun alussa teemme lisäehdotuksia. Muuten pidämme tervetulleena, että varjoesittelijät ovat tehneet kompromissiehdotuksia. Me olemme nähneet niitä, mutta pidämme tervetulleena, että valiokunta tulee yhdistyneellä rintamalla tämän ehdotuksen taakse. Kiitos. Ja lopuksi vielä esittelijä. Thank you so much, Chairman. And, and... Paljon kiitoksia puheenjohtaja, kiitoksia paljon kollegoille sekä varjoesittelijöille ja muille kollegoille tässä valiokunnassa, jotka kommentoivat tätä lausuntoa. Ensin haluaisin korostaa, että TTIP on positiivinen järjestely Euroopalla. Jos katsotaan lukuja, niin meillä on kauppataseen ylijäämä USAan, USAn suhteen ja meillä on paljon avoimempi talous kuin USAssa, mitä tulee kauppaan. Eli jos teemme hyvän TTIPin, niin se hyödyttää tietysti Eurooppaa ja Euroopan ö, yrityksiä ja työpaikkoja. Tämähän on kaiken tämän tarkoitus että tämä on se vahva viesti. Ja sitten mielenkiintoinen pointti on se, että poliittisesti voimme olla eri mieltä siitä, kuinka paljon meidän pitäisi säännellä rahoitusalaa, mutta se on jotakin sellaista, josta päätämme täällä ja muilla areenoilla. Ja tämä on se tärkeä asia. Eli meillä pitää olla oikeus itse päättää, minkä verran haluamme säännellä rahoitussektoria. Eli tässä nyt heijastan sitä, mitä komissio edellä totesin. Kiitos siis tästä ajatuksesta. Ja Raimon ja vihreille sanoisin, että tässä on vähän samasta kysymys. Nimittäin tietysti voidaan puhua Euroopan julkisista hankintasäännöistä, mutta me itse päätämme, minkälaiset säännöt me tänne haluamme. Ja yritän tässä nyt tässä lausunnossa esittää sellaista ajatusta, että on aika mielenkiintoista, kuinka suuret erot USA ja Euroopan julkisten hankintojen markkinoille pääsyssä on. Ja tietysti tavoitteena olisi tasapainoisempi pääsy, koska tällä hetkellä ero on valtava. Ja olemme ottaneet tuolla lausunnossa ihan tiettyjä lukujakin ajatuksemme tueksi. Ja sitten suullisesta tarkistuksestasi, joka koskisi äh, rahoitusmarkkinatuotteiden sulkemiseksi sulkemista pois, niin minun mielestäni tietysti on mahdollista säännellä niin, että tietyt tuotteet suljetaan pois markkinoilta. Sehän ei ole ristiriidassa tämän tekstin kanssa, vaan itse asiassa korostaa sitä seikkaa, jota itse yritin tässä äsken ottaa esille. Me itse siis päätämme. Ja sitten sanoisin Anneliiselle, että olen kovasti samaa mieltä, että on tärkeää korostaa aina, että eurooppalaisten arvojen ja standardien ja demokraattisen järjestelmän turvaaminen on perustavanlaatuinen asia. Näin täytyy toimia kaikissa kauppasopimuksissa ja tietysti myös amerikkalaisten kanssa solmittavassa ja PK-yrityksille koituvat hyödyt on jotakin sellaista, joista komissiokin mainitsi omissa papereissaan luvuissaan. Ja minulle tämä on tärkeä asia, koska PK-yritykset ovat ne, jotka ovat luoneet Euroopan. Itse asiassa 80 prosenttia työpaikoista löytyy siltä sektorilta. Ja tietysti olisi hyvä, jos saataisiin lisää työpaikkoja luotua tällä tavalla. Ja sitten sääntelyyhteistyöstä on tärkeää jälleen kerran sanoa, että on hyvä, että konsultoidaan amerikkalaisia ja puhutaan heidän kanssaan, mutta oikeus on jotakin sellaista, joka on meillä. Eli mihin me omat standardimme asetamme, on jotakin sellaista, josta päätämme itse. Ja Lukille sanoisin, että olet oikeassa, että parlamentissa meillä pitäisi olla täysi valta äh, valvoa tai kontrolloida tapahtumien kulkua. Ja ehdotuksesi on ei välttämättä ole perustamissopimuksen kanssa yhdenmukainen, eli että voitaisiinko ISTS jättäytyä ulkopuolelle. Koko tämä ISTS-kysymys on sellainen, että me olisi voitu ottaa se tähän mukaan, mutta koska tässä on prosessi käynnissä, niin Intavaliokunnan asia on oikeastaan käydä siitä lopullinen keskustelu. Ja komissiossakin prosessi on käynnissä, joten tässä tekstissä me toteamme, että minimivaatimus halutaan tässä ottaa esille. Ja sitten lopuksi haluaisin sanoa vielä, että kun keskustellaan tästä aiheesta, niin unohdetaan toisinaan, kuinka integroitunut transatlanttinen talous jo on koska USAsta tehdään kolme kertaa enemmän investointeja kuin Kiinaan vaikkapa. Eli investoinnit ja kauppa, jota käydään, on valtavaa Atlannin ylitse. Ja ehkä voitaisiin sitten myöskin asettaa jotakin kultaisia sääntöjä kauppaan ja investointeihin maailmanlaajuisesti, jotta voitaisiin edistää avoimuutta ja oikeus, valtiota. Ja kerran vielä kiitoksia kollegoille ja varjoesittelijöille oikein hyvästä yhteistyöstä. Oikeastaan ei ole tavallista pu- esittelijän puheenvuoron jälkeen vielä kerran käyttää puheenvuoroa. Ähm, Kehotan, että Tätä, ähm, Kehotan käymään tämän kahden keskisesti ja olisin kiitollinen siitä. No niin. Haluaisin päättää kokouksen tältä päivältä huomenna kello yhdeksän. Meillä on jälleen kokous ja äänestys tästä asiasta on huomenna iltapäivällä äänestysten puitteissa kello 16.30 eteenpäin. Tuotan kaikille mukavaa iltaa.